Okay, guten Morgen. Ich brauche ein Fernglas, um Sie alle zu sehen. Pitää ottaa kiikarit silmille, että näkee teille kaikki. Ne. yeah. Once again, I need Fernglaser. Niin, vielä kerran. I need. Näin, tele, tarvitsen teleskoopin nähdäkseni teille kaikki. No niin, avaamme kokouksemme. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestyksessä. Meillä on yksi ongelma. Nimittäin kohta 11 esityslistalla on uhanalaiset eurooppalaiset kielet. Me olemme päättäneet syyttää sen, koska on, tarkistuksia on tullut aivan mielettömästi. Voidaanko hyväksyä tämä esitys? Hyvä. Näin kohta yksi on siirretty seuraavaan kokoukseen. Kohta kolme, kohta kaksi esityslistalla. Pöytäkirjan hyväksyminen 22. ja 23. huhtikuuta hyväksytystä pidettystä kokouksesta, jos teillä on jotain huomautettavaa, niin ilmoittakaa kokouksen aikana, jotta sitten voi, tarvittaessa voidaan muuttaa. Tänään ei ole tulkkausta Viroa, Latviaksi, Letiksi, Maltaksi ja Ruotsiksi. Sitten meillä on seuraavaa raportoitavaa. Meillähän oli trilogit ja lainsäädäntöpaketeista. Yksi on trilogi, joka koskee koulutus- ja nuorison urheiluohjelmia. Meillä oli muitakin, kaksi muutakin trilogia pidetty näistä ohjelmista 23. huhtikuuta ja 14. toukokuuta kokouksissa meillä oli päästy, päästiin toisiamme lähellä, lähemmäksi. Olemme lähes päässeet sopuun koulutuksesta, nuorisosta ja urheilusta. Voin kertoa, että neuvosto suostui siihen, että kaikkien ohjelmien nimet voidaan säilyttää. Meillä on oma budjetti nuorisoa varten. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä on hyvin tärkeää. Ja näistä tärkeistä asioista me pääsimme sopuun. Ja sitten neuvoston mieliksi ja kuitenkin lopupeleissä kävi paremmin niin, että, että tavoitteita me hieman tiukennettiin, jotta sitten neuvostokin saattoi suostua näihin muutoksiin näissä luvuissa, jotka neuvosto siis nyt hyväksi Erasmuksista, ne Leonardossa nuorisosta ja urheilusta ja niin poispäin. Sitten kaksi ongelmaa. Yksi ongelma on sellainen, joka liittyy nimeen siis ohjelman otsikkoon. Toinen ongelma liittyy siihen ongelmaan, että neuvosto Mastadalin osalta haluaa käsitellä tätä hyvin rajoittavasti. Se haluaisi oikeastaan vain 2 prosenttia koko budjetista käyttää tähän. <clears throat> Ja sitten komission ehdotuksessa ei nyt ihan nimenomaisesti sanoittaneen, näin, mutta sitten kun laskettiin, se oli 5 prosenttia, jota komissio oli suunnitellut tähän, tähän Maastrichtin opinto-ohjelmaan, jossa sitten saadaan hyväksytyksi. Ongelmana on se, että komissio on sanonut meille, että, että masterjuttu voi pyöriä vaan myös maantieteellisestä oikeudenmukaisen jaan pohjalta, jos meillä on vähintään 4 prosenttia. Ja kahdella prosentilla emme voi, meidän täytyy, kahdella prosentilla meidän täytyy haudata tämä projekti. Olen samaa mieltä, olen henkilökohtaisesti hyvin kiinnostunut siitä, että tämä tämä fasiliteetti saadaan säilytettyä. Ja taistelen nyt komission kanssa poikkeuksellisesti, ei komission, vaan neuvoston kanssa korotuksesta, että <clears throat> saataisiin tämä 2 prosenttia korotettua. Toivoisin, että saataisiin ainakin 3,8 prosenttia. Neuvosto perusteli, että meidän täytyy säästää komissio, siis äh, täytäntöpanojärjestelmä järjestelmä järjestö on leikannut vain 2,6 prosenttia, mutta 5,5 prosenttia se laittoi vain kansallisiin virastoihin, siis toiset säästää ja toiset saa enemmän. Niin ilmeisesti olen onnistunut siinä, että päästään 3,4 prosenttiin ja komissio sitten on taisi 1,8. Ne, jotka eivät ole näissä mukana, niin tämä tietenkin kuulostaa aika mutkikkaalta mutta me olemme oikeastaan saaneet kaikki, mitä me halusimme. Ainoastaan nimikysymys on vielä auki ja myös tämä lainafasiliteetti. Katsotaan, miten tässä päästään eteenpäin. Ongelmana on se, että neuvoston puheenjohtajan kautena irlantilaisten ei kanssa voida tehdä enää mitään. Ehkä päästään siihen, että tämä fasiliteetti ja otsikko, äh, titteli saadaan muutettua, mutta, mutta meillä ei minkälaisia viitteitä siitä, minkälainen budjetti tulee. Meidän täytyy odottaa, kunnes budjettivaliokunta on käsitellyt asian ja sitten on suuri ongelma, joka liittyy delegoituihin ja täytäntöpanosäädöksiin. Se ei ole pelkästään tämän valiokunnan ongelma, vaan se on horisontaalinen, kaikki kosketteleva ongelma. Minä en pysty sitä ratkaisemaan, vaikka haluaisinkin. Itse asiassa olisin, <clears throat> silloin menisin parlamentin sääntöjen ulkopuolelle. No niin, kaikki jää nähtäväksi. Minä oletan, että vasta syyskuussa saadaan äänestettyä oikein. Mutta sisältö selvitetään siihen mennessä. Luova Eurooppa. Tämä oli tämä toinen webvirallinen trilogi 25. maaliskuuta. Ja me sitten saimme kompromissitekstin hyväksyttyä. Mitään suuria ongelmia ei ole tämän tekstin kanssa. Seuraava trilogi on 30. toukokuuta ja auki olevat kysymykset ja ongelmat on sama, niin kuin muissakin asioissa on kysymys budjetista. Ja luulenpa, että tässäkin vasta varsin myöhään päästään päätöksiä tekemään. En nyt oikein tiedä, Meillähän, mehän tänään äänestämme kulttuuripääkaupungeista, sekinhän on yhteispäätösmenettely. Siitäkin täytyy neuvotella mutta sitten kun tänään olemme äänestäneet siitä, niin uskon, että se hoituu sutjakkaasti sy- syyskuuna. Syyskuussa siellä on säädöksiä ja äh, delegoitukin säädöksiä. Ehkä ennen kesää sitä, me saadaan päätöksen Ongelma se kansalaisuudesta, se lepää. Me olemme sel- sel- meille tämä juttu, selvä juttu. Tässäkin on kysymys rahasta. Ja viime kerralla jo totesin, että, että komission laskelmien mukaan jotka muutenkin, jos, jotka muutenkin ovat leikanneet. Se 5 prosenttia on komissio leikannut. Ja nyt komission laskelmien mukaan pohjana on se, mikä meillä on neuvotteluissa pohjana budjettivaliokunnan kanssa. Silloin puhutaan 23 prosentin leikkauksista suhteessa viime vuoteen. Siis kansalaisuusohjelmissa, haloo. Täytyy kyllä oikeasti sanoa, minusta se on, on, se on, se on aika mieletöntä tässä on kysymys pienistä summista. Sitten vielä siitä leikataan 23 prosenttia, niin se on, minä kirjoitin teidän nimissäni kirjeen Bögille ja Lamassuurille ja kaikille niille, jotka ovat tässä puuhassa olleet mukana ja pyysin ja olemaan tarkkana, koska tämähän on naurettava. Jos tämä luku tulee jossakin julkisuuteen, niin voin sanoa, että, että meitä ei ole ollenkaan oteta vakavasti. No siinäpä se myönteistä ja kielteistä sitten, jota minä saatoin teille ilmoittaa. Ilmoitusosakki kahvia ei ole. Kiina, Kina on. Nyt on kiistaa. Nyt täytyy selittää nimittäin se seikka, että täällä silloin kun me tässä salissa kokoonnumme, meillä on oikeus kahviin. Tässä salissa, paljon tässä on paikkoja? 450 paikkaa on tässä salissa. No tässä lasketaan 450 kertaa kahvia kaadetaan ja se myös maksetaan. Vaikkakaan emme nyt niin paljon juo. No, minä tulen ehdottamaan, se, sanomaan teille sille, että minä tulen 850 euroa, 850 euroa. Että sillä lailla. No, minä tiedän, missä me säästämme tällaisissa jutuissa. Teen kyllä itse, no kahvi ei täällä muutenkaan maistu, että ei siinä nyt sillä lailla. Kerran liittokansleri Helmut Kooli täällä ja hän sanoi, että sit kun, jos, jos tarjotaan toistakin tällaista kahvia, ei tule enää koskaan. Näin sanoi Kooli. Minä, minä olen pitkään ollut Saksan liittopäivillä. Meillähän ei Saksassa koskaan tarjota kahvia. Olisi se mieluummin jotain muutakin juotavaa. Mutta vettä on hyvä olla, se on terveellistä. Mutta kahvi, kahvia me emme tarvitse, se ei, ole, se ei ole terveellistä, eikä se maistu miltä, eikä se ole, ja siitä se on kallista. Minä kirjoitan pääsihteerille ja olen nyt saanut selville, että nyt kun emme saa kahvia tähän emmekä siihen kuole, minä ehdotan, että no parlamenttihan nyt säästää ja kahvijuominen jätetään pois nyt te voitte olla vihaisia minulle tai sitten ei. Mutta tässä voidaan oikeasti säästää. Yhdessä kokouksessa 850 euroa. Päästetään vaan siihen, että me voimme juoda kahvia. Hei, että juodaan mieluummin vettä tai jotain muuta. Kiitoksia. Puolalaiset ovat tollalaisia. Kaikki muut katsovat minä vihaisesti. Mutta tämä kahvi on todellakin sellaista, että ei sitä nyt tarvitse edes tukea sen juomista. Eihän siinä mitään vakuakaan. Neljä esityslistalla. Euroopan luovien toimialojen ja kulttuurin edistäminen lainakas, talouskasvun ja työpaikkojen luojina. Marie-Therese Sanchez-Schmidt, sinulla on nyt puheenvuoro. Ole hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Voisinko ehdottaa, että sen sijaan, että meille annetaan tällaisia pikkupulloja vettä, me voisimme äh, käyttää vesikarahveja. Se olisi aivan kätevää. Niin, hyvät kollegat, Erittäin mielelläni puhun teille tästä asiasta, eli luovien toimialojen, kulttuurialojen edistäminen Euroopassa. Ja tässä on erittäin rohkaisevia näkökohtia. Tänään puhutaan niiden edistämisestä talouskasvun ja työpaikkojen luojina. Eli haluan muistuttaa, että viime syyskuussa komissio antoi tiedonantonsa siitä, että edistetään luovia ja kulttuurialoja. Käytän tästä lyhennettä SSC. Tämän valiokunnan jäsenenä minulla on ollut kunnia laatia tästä mietintö. Minä olen vakuuttunut siitä, että näiden alojen taloudellinen mahdollisuus luoda kasvua ja työpaikkoja on merkittävä, varsinkin tässä kriisin aikana. Kulttuurinäkökohta on aina ollut esillä meidän politiikassamme. Kulttuuripoikkeus on myös siihen tullut mukaan. Ja tästä asiasta olemme tehneet vertailuja myös Yhdysvaltojen kanssa ja haluamme suojella tätä alaa. Haluan, että haluan muistuttaa siitä, että näissä Yhdysvaltain kanssa tehtävissä kauppasopimuksissa syytä ottaa kulttuuripoikkeus mukaan. Tällä alalla on yli kahdeksan miljoonaa työpaikkaa ja tässä otetaan huomioon tosiaankin eri luvut eri taloilla. Pikku hetki. Puhutteko te englantia? Jos puhutte englantia, niin istukaa tuolla. Siellä on takana paljon tilaa. So, Marie-Thérèse. Merci. Ces secteurs niin nämä luovat ja kulttuurialat, äh, siellä luodaan äh, luovia äh, sisältöjä dynaamisesti taiteen ja teknologian risteyskohdassa. Pitää muistaa myös se, että kulttuurin avulla Eurooppa pysyy myös maailmankartalla. Jatkuvasti nämä alat kehittyvät ja niillä on myös ammatillisia kehitysmahdollisuuksia. Varmasti tekin haluatte edistää nuorison mahdollisuuksia ja tässä PK-yrityksilläkin on mahdollisuus kehittää talouskasvua ja työpaikkoja. Niinpä kulttuuri ja luovat alat ovat vahvistaneet yhteistyötä muiden talouden alojen kanssa, esimerkiksi matkailun kanssa. E, pitää muistaa myös teknologian kehitys ja digitalisoituminen tällä alalla. Parlamentti on sitä mieltä, että meillä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa niin, että sääntelykehys kehys on kunnossa. Täytyy muistaa, miten tärkeitä ovat ohjelmat ja toiminnat Erasmus kaikille, Horisontti 2020 ja niinpä ehdotan teille, että parlamentti ryhtyy toimenpiteisiin, konkreettisiin toimenpiteisiin, joten, jotta parannetaan äh, rahoituksen saatavuutta, samoin kuin kansainvälistä ulottuvuutta. Äh, minun mielestäni äh, nämä ehdotukset vaikuttavat hyvin mielenkiintoiselta. tilastotiedot ovat aivan äskettäisiä. Varsinkin nuorien asema tällä alalla on tärkeä. Tähän tarvitaan riittävää rahoitusta ja tällä tavoin näillä aloilla voidaan siirtyä myös digitalisoituneeseen kehitykseen. Ensin tilastotietoa. Minä sanoin, että meille on äskettäin aamiaiskokouksessa esitetty tilastotietoja. Ne vaihtelevat hyvin paljon ja komission pitää tehdä selvityksiä joka alalla ja varsinkin ajatellen työllistettävyyttä suoraa ja epäsuoraa juuri kulttuurialalla ja myös taloudellista arvoa, joka niillä on samoin kuin BKT-osuutta. Äskettäiset tilastotiedot ovat äh, ainoa keino saada aikaan sopiva eurooppalainen väline, joka vastaa tämän alan tarpeisiin. Tämän lisäksi komission pitää katsoa pitkän aikavälin kehityskulkuja näillä aloilla – Eurooppa 2020 puitteissa. Toivoisin, että komissio laatii hyvin ra- hyvärakenteisen linjan asiassa ja tämä politiikan ala vaatii myös sopeutettua, sopeutettua tiedotusväline painotusta ja painottaa sitä, että saadaan aikaan työpaikkoja samoin kuin sijoituskohteita tiedottaminen eurooppalaisille ja varsinkin nuorille on tärkeää. Tämän alan koulutus vaikuttaa myös tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja haluan painottaa sitä, että on tärkeää kannustaa jäsenvaltioita kulttuuria luoville aloille. Tässä oppisopimuskoulutus on myös tärkeää, samoin kuin se, että tämän alan yritykset saisivat nauttia paremmasta tasapainosta koulutuksen ja osaamisen välillä. Haluan painottaa sitä, että on tärkeää, että kulttuurialan koulutus on saatavissa koko elinien ajan ja aivan pienestä pitäen. Haluan tukea komissiota tässä. Haluamme tukea sopivalla rahoituksella näitä aloja tässä muistutettiin niistä leikkauksista, joita on tulossa budjettiin, ja niinpä meidän pitää puolustaa budjettia hyvin voimakkaasti, koska ne ovat erittäin tärkeitä silloin, kun luodaan työpaikkoja. Rahoitus on tärkeä asia ja siinä meidän pitää tukea ähm, eriytettyjä lähteitä ja myös suosiollista verotuskohtelua Tästä kulttuuriomaisuus on erittäin tärkeä esimerkki. Pitää painottaa myös rakennerahastojen mahdollisuuksia. Haluan, että komissio samoin kuin jäsenvaltiot voisivat äh, mahdollistaa näiden varojen käytön ja rahastojen käytön. Myös digitalisoituminen on asia, johon puututaan tässä yhteydessä luovat ja kulttuurialat ovat kehittyneet ja avautuneet digitalisoinnin, digitalisoinnin myötä. Se tuo valtavasti kaupallisia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita, kun puhutaan tämän alan kilpailukyvystä. Halutaan nykyaikainen järjestelmä, jossa turvataan teollis- ja tekijänoikeudet. Tällä tavoin myös kuluttajat saavat hyvin laajasti mahdollisuuden päästä näihin kulttuurisisältöihin. Sitten kansainvälinen näyttämö. Siellä meillä on uusia haasteita. Meidän mahdollisuutemme, niiden pitää pystyä myös kilpailukykyisen toimintaan kansainvälisellä tasolla. Kulttuuria luovat alat, niissä haluan painottaa, että näiden alojen edistäminen, sen pitää tapahtua myös paikallisesti ja alueellisesti. Tässä aluepolitiikka on hyvin olennaisessa roolissa, kun halutaan kehittää ja edistää taloutta. Ja johtopäätöksenä sanoisin, että luovat ja kulttuurialat ovat hyvin dy- dynaaminen osa Euroopan kulttuuripoikkeusta – se tarkoittaa sitä, että kaikilla pitää olla pääsy kulttuuriin ja kulttuurin avulla saadaan aikaan myös työpaikkoja. Niinpä meidän pitää saada sopiva sääntelykehys tätä varten ja siinä tarvitaan hyvää yhteistyötä unionin ja jäsenvaltioiden välillä. Kiitoksia. Odotan kovasti teidän huomioitanne ja kysymyksiänne. Merci Marie-Thérèse. Kiitoksia Seuraavaksi Peter Boris. Dziękuję bardzo. To jest, to jest bardzo ważny raport. Uważam, że on jest... Kiitoksia. Tämä on hyvin tärkeä mietintö. Ja juuri tässä vaiheessa se on tärkeä, kun talousarvioista tehdään päätös. Tänä aikana, jona kaikki jäsenvaltiot työstävät omia rahoitusnäkymiään, ja on tärkeää, että tämä, tästä mietinnöstä tulee selväksi, että luovien toimialojen merkitys on taloudelle hyvin tärkeä. Haluaisin painottaa muutamia alueita, joita minun mielestä tähän pitäisi vielä lisätä. Ensinnäkin, se, että käyttäisin kohdennetusti kaikkia eurooppalaisia varoja tähän on tarjolla. No, tämä on tietenkin vuoden 2020 tavoite myös. Tämä tarkoittaa innovaatiota, mutta myöskin kreatiivista innovaatiota. Täällä on olemassa tutkimuksia, jotka toteavat, että tämän sektorin kehitys on juuri soveltuva innovatiivisen toiminnan tukemiseen. Ja Jeski herää kysymys sitten, millaisia teknisiä välineitä tässä käyttää, minkälaisia apa, apuvälineitä käyttää. Digitaalinen ja kielinen ja muut alueet, joilla voidaan tarvita eh, tukea digitaalisella alueella. Sitten toiseksi, haluaisin ottaa esille myöskin sosiaalirahastot – Sosiaalirahastoissa on uudelleen kouluttautumiseen varoja ja ammattipätevyyden kehittämiseen varoja. Erityisesti juuri kulttuurisektorilla näitä varoja voitaisiin käyttää paremmin, jotta ne ihmiset, jotka ovat töissä kulttuurisektorilla, osaavat myös sitten käyttää digitaalialaa hyväkseen ja sopeutua siihen, koska tämä on hyvin tärkeä kehitys nykyisessä kulttuurielämässä. Sitten rakennerahastot. Tietenkin näillä voidaan antaa luottoja yrityksille ja voidaan auttaa tällaisia startup-yrityksiä, joita nuoret perustavat, joita voi olla myöskin kulttuurialalla tarjolla. Ja tässä pitää ottaa huomioon, että tämän sektorin tukeminen on myös tärkeää. Ja sitten minun oma aiheeni, eli eurooppalainen elokuva sektori. Tässähän meillä on hyvin vaikea tilanne, sillä yli 80 prosenttia elokuvateattereista on digitalisoitu, mutta on vielä pieniä elokuteattereita, joissa tämä kehitys on jäänyt kesken, joka pitäisi viedä ehkä loppuun näiden taholta. Erityisesti pienten paikkojen elokuvateatterit eivät voi rahallisesti tehdä tätä digitalisointua, koska kuitenkin suurin osa filmeistä näyttää nykyaikana digitaalimuodossa. Joten on, on tärkeää, että tarjotaan eurooppalaisia varoja eh, tähän, että digitalisointi viedään loppuun. Tämä tarkoittaa sitä, että miljoonat ihmiset pääsevät näin elokuvien, digitaalielokuvien piiriin. Tietenkin tällä hetkellä elokuvateatterit ovat hyvin vaikeassa tilanteessa – ja kuitenkin tämä on minulle tärkeä asia, jota olen jo yli kahden vuoden ajan katsonut hyvin tarkkaan. Kyllä pitäisi saada neuvosto ja jäsenvaltiot mukaan tähän. Kiitoksia. Petra. Kiitoksia Petra Kamervert. Niin, kiitoksia paljon. Kiitoksia myös Maritalle. Olet esityksessä tehnyt hyviä linjauksia ja olet keskittynyt tärkeimpiin asioihin ja olet osoittanut ne ongelmat, joita meillä on Euroopassa kulttuurin ja luovan teollisuuden, <clears throat> luovan talouden saralla. Minä puuttuisin kahteen kohtaan. pöytä jo sanoikin, että mitä tulee tukeen rakennerahastoista, mehän olemme onnistuneet siinä, että kulttuuri ja luova talous on ainakin valiokunnan kokouksessa saatu selvästi painotettua sinne suuntaan, niin kuin me olemme hyväksyneetkin meidän pitää olla hyvin tarkkana jatkoneuvotteluissamme, että erityisesti kulttuuri ja luova sektori eivät sitten mene hukkaan koko tämän keskustelujen myötä monivuotisista rahoituskehyksistä tietenkin kulttuuri ja luova sektori on tietyllä tavalla vaarassa ja uhan alla jäädä pois rakennerahastoista ja alueellisesta tuesta. Luulenpa, että meidän täytyy painottaa sitä, joka on tässä mietinnössäkin sanottu, minä en oikeastaan, minä vasta eilen illalla Hampurissa tajusin, että 8 prosenttia kaikista työntekijöistä Hampurista ovat työssä luovan ja kulttuuri, luovalla alalla ja kulttuurialalla. Se on aika paljon, se on, siinä on valtavasti työmarkkina, työmarkkina- ja talouspotentiaalia, joka kuitenkin, kun pärjää oikeastaan, oikeastaan samassa sarjassa kuin suurteollisuus. Toinen alue, jossa minä pahoittelen sitä, että komissio ei ole lausunut sanaakaan tästä, koska se olisi kuitenkin, on kuitenkin nimittäin taiteellinen sosiaalinen tilanne, joka on hyvin tärkeä asia. Mehän puhumme paljolti tästä itsenäisyydestä, me puhumme paljon turvattomista työsuhteista ja työaikasopimuksista ja puutteellisista sosiaalista turvajärjestelmistä jotka, ja luovalla sektorilla monillakaan ihmisillä ei ole mahdollista päästä tällaiseen, äh, tällaiseen työttömyysturvajärjestelmään tai muuhun sosiaaliturvajärjestelmään. Tästä komissio piittaa pätkääkään, <clears throat> ja tämä on myös suuri ongelma. Meidän täytyy puhua tästä, kun silloin kun me puhumme kulttuurin ja luovan sektorin kehityksestä Euroopassa, että meidän täytyy myös käsitellä sitä, että monet taiteilijat, miehet ja naiset, <clears throat> joutuvat perimään pienellä rahalla ja, ja nämä tällaiset klassiset turvajärjestelmät, perusturvajärjestelmät sun muut ovat sellaisia, jotka ovat niitä ainoita turvaverkkoja. Ja näin ollen he eivät saa varsinaista turvaa sitä äh, silmällään pitäen, että, että työt ei enää suju tai muuten joutu jäämään pois töistä minusta tätä ehkä voitaisiin tässä mietinnössä painottaa ja, ja kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota ryhtyä tuumasta toimeen ja huolehtimaan siitä, että myös työ, tämän alan työntekijät saavat järkevän sosiaaliturvan, eivätkä ja ajaudu hätätilanteisiin silloin, kun, silloin, kun tota, toiminta ei enää mene eteenpäin. Että meidän tätä, tämä sosiaalinen ulottuvuus ottaa näiden monien työntekijöiden kohdalla huomioon. Tämän komissio on valitettavasti unohtanut. Tässä täytyy jatkaa työtä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja Mikalski. Dziękuję bardzo. Shadow raporterem do, do, do... Kiitoksia oikein kovasti, puheenjohtaja. Emma Clark on varjoesittelijä EKRstä ja haluaisin esitellä hänen kannanottonsa ja EKRn puolesta sanoisin muutaman sanan. Nämä alat ovat erittäin tärkeitä Euroopan talouden kannalta ja siitä syystä meidän ryhmämme on tyytyväinen kehitysstrategiaan, jonka komissio on esittänyt näiltä, näitä aloja koskevaksi. Tuemme tätä digitalisointi, globalisaatio ja kansainvälisten markkinoiden osuutta. Me tuemme myös sitä, mikä liittyy teollisen tekijänoikeuksiin Siinä pyritään takaamaan tämän alan kilpailukyky. Me olemme aivan samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että alueellinen kehitys näillä aloilla on erityisen tärkeää. Alueellinen ja paikallinen luovan ja kulttuurialan politiikan on, kehitys on tärkeää. Sitten kielteisemmältä kannalta meidän mielestämme tästä puuttuu PK-yrityksien ulottuvuus. Pitäisi kiinnittää hiukan enemmän huomiota niihin. Olisi syytä muistaa, että PK-yritykset ovat, muodostavat suuren osan tästä sektorista. Ne ovat tärkeässä asemassa ja meidän pitäisi painottaa niiden merkitystä vähän huomattavammin, koska PK-yritysten tuki pitäisi olla yksi ehto ajatellen nämä kulttuuri- ja luovan alan kehitystä Euroopassa. Nämä ovat siis ainoita kriittisiä kohtia tässä mietinnössä. Haluan kiittää vielä esittelijä. Kiitos. Santiago. Kiitoksia Santiago. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, tietenkin haluaisin onnitella Mari Teresia nämä pääasialliset haasteet, joita meillä tässä on edessämme kulttuuria luovalla alalla. Mutta minä haluaisin joka tapauksessa sanoa, sanoa asian, joka tulee esiin koko ajan tässä valiokunnassa, varsinkin kun puhutaan kulttuurin kilpailukylvyystä. Sehän on jäsenvaltioiden toimivaltuuksia siitä syystä komissio sanoi, että paljonkaan ei voida tehdä. Minun mielestäni yksi merkittävimmistä ongelmista edessämme on yleensä ottaen rahoitus. Kun meillä on tämä talouskriisi, pitää tehdä leikkauksia ja Ensimmäisenä leikataan kulttuuribudjetista. Tämä tapa, näin käy kaikissa maissa, kaikilla alueilla, joilla on kulttuuritoimintaa. Niinpä meidän on syytä suhtautua hyvin vakavasti tähän aiheeseen. Ja tässä tilastojen pitää olla luotettavia. Meidän pitää tietää, mikä on kulttuurin osuus BKTstä – Euroopan eri maissa, aivan kuten Petrakin sanoi, paljonko väkeä tekee töitä kulttuurin alalla. Tämäkin on tärkeää. Valitettavasti monet hallitukset ovat sellaisia, että kulttuuri ei heitä juurikaan huolestuta. Meidän täytyy osoittaa, että kulttuuri on myös tärkeä teollisuuden ala ja siinä on mahdollisuuksia. Sitten rakennerahastoteema, se on tärkeä, se on komission toimivaltuuksia ja niinpä se voi puuttua sitä kautta kulttuurikysymyksiin, mutta haluaisin vielä painottaa paria seikkaa. Kulttuurimesenaatit, minun mielestäni se on erittäin tärkeä asia, kun halutaan varoja kulttuurin alalle, urheiluun myös, tutkimukseen, koulutukseen – ja moneen muuhun asiaan. Tiedän, että on, tämä on vaikea saada komission toimivaltuuksiin, mutta pitäisi vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että tämä on olennainen kysymys. Ja lisäksi on tärkeää, että kulttuurin alalla on sopiva suhtainen verotus. Olen samaa mieltä Migalskin kanssa siitä, että pitää painottaa tekijänoikeuksia. Se on mielestäni olennainen asia. Teollis- tekijänoikeudet nimenomaan. PK-yritykset ovat myös tärkeässä asemassa, koska suurin osa yrityksistä tällä alalla on niitä. Kiitos. Vielen Dank, Frau Thomas, bitte. Kiitoksia, Rouva Thomas. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, erittäin mielenkiintoista. Voisin sanoa, että me olemme äh, samoilla linjoilla. Ensinnäkin äh, talousnäkökohdat tällä alalla Toiseksi se, että tätä alaa on käytetty liian vähän hyväksi. Ja kolmanneksi toteaisin vielä, että tässä on yhteys muihin teknologian talouden aloihin ja sitä kautta tästä tulee strateginen ala. Näistä toteamuksista lähtien pitäisi löytää rakenteita näille toimille ja näille ammateille. Ja aivan nopeasti haluaisin luetella muutaman painopistealueen, jotka mielestäni pitäisi ottaa huomioon ensi tilassa. Ensinnäkin pitäisi eh, selvittää tämän sektorin potentiaali ja sen taloudellinen merkitys. Mutta aivan kuten eh, tässä juuri sanottiin, pitäisi eh, tuntea tämä potentiaali ja sitä varten meillä pitäisi olla luotettavia tilastotietoja. Ehkäpä kyseessä olisi jonkinlainen seurantakeskus tai sitten nämä tietokannat ja toiseksi, kun puhutaan luovista aloista, kulttuurista, puhutaan tuotannosta ja levityksestä. Nämä markkinat ovat usein kansallisia tai ainakin kielellisesti rajoittuneita. Niinpä tuotanto on joskus huonossa asemassa, kun verrataan Yhdysvaltain tuotantoon. Niinpä pitäisi saada esille sen näkyvyys paremmin. Kolmanneksi on tärkeää muistaa, että nämä yritykset ovat sellaisia, että ne perustavat omaisuutensa osaamiseen. Lisäksi koulutuksella on tärkeä asema näillä aloilla ja me tiedämme, että kulttuuri- ja taidealan koulutuksella on usein kielteinen kuva joka ei ole mitenkään heijastele sitä potentiaalia, jota näillä aloilla on, kun nuori sanoo vanhemmilleen, että hän haluaa muusikoksi tai sarjakuvapiirtäjäksi, niin vanhemmat sanovat tuskin, että voi hienoa, hienoa oikea valinta. Eli tässäkin on paljon mahdollisuuksia parantaa tämän alan imagoa. Ja koulutuksen rinnalla pitää ottaa huomioon myös yhteydet muihin aloihin. Koulutus ainakin joissakin jäsenvaltioissa on hyvin vanhakantaista, eikä tosiaankaan heijastele näitä uusia teknologiamuotoja. Neljäs painopistealue, ehkä siitä on jo puhuttukin, <clears throat> kun katsotaan näitä rakenteita, niin pitää muistaa myös sosiaaliset <clears throat> näkökohdat. Nämä ovat äh, hyvin usein sellaisia äh, ammatteja, jotka ovat hyvin äh, turvattomia. Tämä liittyy aivan yleisesti huomioihin myös, <clears throat> että pitäisi vahvistaa näiden ammattien turvaa Lisäksi haluaisin puhua vielä näiden äh, hankkeiden rahoituksesta. Tämä on ongelma, joka tulee esiin valitettavan usein, äh, että saadaan riittävä rahoitus. Äh, nämä alat kärsivät siitä, etteivät saa riittävästi rahoitusta. Siihen on montakin syytä. Ensinnäkin Pankit tuntevat huonosti näitä aloja, niiden on vaikea arvioida riskejä, joita liittyy näihin aloihin. Se johtaa helposti siihen, ettei rahoiteta taloudellisesti kestäviä hankkeita. Ja lisäksi nämä luovat ja kulttuuri eivät välttämättä aina tuota rahallista voittoa riittävästi. Eli näillä aloilla on sellaisia ominaisuuksia, jotka äh, asettavat lisävaatimuksia rahoituksen suhteen. Ja näin olemme kuulleet myös äh, kuulemisissa, että äh, tietyt rahoitusmuodot voisivat helpottaa tilannetta, varsinkin esimerkiksi laina takuut unionin pitäisi tätä varten tarjota riittävät välineet. Pitäisi katsoa myös verotusta tällä alalla. Ja tämä otettiin esiin myös aikaisemmin, mutta meillä on tässä muitakin painopistealueita. Tässä julkisella vallalla on merkittävä rooli, kun puhutaan luovista ja kulttuurialoista tässä voidaan asettaa sääntelypuitteet selkeästi, mutta tätä kautta voidaan helpottaa myös yrityksiä tällä alalla ja helpottaa rahoituksen saatavuutta. Luovat ja kulttuurialat eivät voi toimia ainoastaan markkinoiden ehdoilla, jotkut markkinat eivät ole lainkaan kannattavia, vaan ne saattavat olla veturina eh, sitten sille toiminnalle, joka lähtee vetämään markkinoita. Niinpä eh, nämä ovat julkisen vallan toimialaa ja tätä pitäisi miettiä ja näin täsmentää unionin toimintaa juuri tällä alalla näillä aloilla on tulossa merkittäviä muutoksia kansainvälistymisen ja digitalisoinnin myötä. Tämä pitää muistaa, muuten koko ala tuhoutuu Euroopassa. Ja tässä mietinnössä otetaan esiin myös kilpailukyvyn haasteet. Ja Haluaisin vielä lopuksi kiittää esittelijää siitä, että hän on painottanut alueellista paikallista kehitystä tällä alalla. Me tiedämme, että alueellinen kehitys edesauttaa tämän alan menestystä merkittävästi ja tämän näillä alueellisilla toimijoilla on merkittävä rooli silloin, kun saadaan aikaan uusia työpaikkoja, uusia ammatteja, uusia kykyjä. Tilastotiedot ovat osoittaneet, että paikallistaso, alueeltaso on tärkeä. Ja tärkeää on myös se, että saadaan raja-aitoja purettuja. purettua. Kiitos. Merci, Madame Kiitoksia. Seuraavaksi komissio. Todeta Nige. Olkaa hyvä. Ehm, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä, kiitoksia. Kiitokset myös esittelijälle. Me tuemme tätä luonnosta ja tuemme näitä tärkeitä kysymyksiä, joita tässä on otettu esille. Otamme tietenkin ne huomioon, ne pätevyyden kehittäminen, rahoitukseen pääsy ja digitaalisen globaalisaation haasteet ja alueellinen kehitys. Haluaisin aloittaa pienellä selvennyksellä. Horisontti ja sitten tämän soveltamisala. Hyvä, hyvä selventää tätä näin. Tiedonanto syyskuuta 2012 toista tekee lyhyen ja pitkäaikavälin strategisia tavoitteita. Lyhyellä aikavälillä tämä katsoo niitä to- toimia, jotka tullaan eri komission tahojen tahalta, toimesta panemaan täytäntöön koordinoidulla tavalla. Tässä oli 60 erilaista tointa viiden politiikan kentän puitteissa – ja olen vakuuttunut, että tämä vahvennettu yhteistyö tarkoittaa sitä, että myöskin voimme toi, saamme rahoitus, rahoitus tähän seuraavissa rahoitusnäkymissä. Toisaalta sitten pitkän aikavälin strategiset tavoitteet, joka Eurooppa 2020 strategian ytimestä tulleet kulttuuriasiat. Tässä pyydämme jäsenvaltioita tekemään moni monitahoisia aloitteita voidaan kehittää kulttuurin monitahoisuutta ja luoda kansallisia kehitysohjelmia ja strategioita. Tämä on mielestäni äh, kulttuuri- ja luovien toimialojen strategista kehitystä. Ja tämä liittyy myöskin tähän käytännön kohesiopolitiikkaa seuraavissa rahoitusnäkymissä hyvin, hyvin kiinteästi. Ja sitten täällä pyrittiin sidosryhmäfoorumin luomusta kaikille luoville toimialoille. Tiet 2011-2014 kulttuuriohjelman luomisessa katsotaan myöskin asiaa avoimen koordinoinnin avulla. Tämä on yksi tärkeä toimija EUn kulttuurialalla. Tämä foorumi perustettiin 2008, jossa edustaa erilaisia kulttuurin alan toimijoita, ovat olleet erittäin aktiivisia, mutta rakenteellinen vuoropuhelu, jota sidosryhmät ja avoin koordinointimetodi, niitä tällä hetkellä arvioidaan uudessaan ja uudelleen arvioinnin puitteissa me saatamme ehkä vahvistaa sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Sitten rahoitukseen suhteen. Me puhumme rahoituksen pääsystä kuin rahoituksesta luoville toimialoille. Me haluamme, että tämä rahoitusjärjestelmä toimisi kokonaisuudessaan kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla. Toisaalta tässä on kahden tyyppisiä välineitä, takuvälineitä, jotka ovat tällä hetkellä toiminnassa, jotka helpottavat pääsyä yksityiseen rahoitukseen tiedämme, että tällaisten kulttuurin luomat varat ovat tavallaan sellaisia, mitä ei voi käsin kosketella. Joten myöskin meidän Kosme-ohjelmassa pk-yrityksille pidemmällä aikavälillä tehtyjä suunnitelmia. Ja sitten horisontti 2020 väline. Tulemme tukemaan myöskin eurooppalaista mm, luovuuden ulovuutta kulttuurialalla. Ja tulemme katsoa myöskin, että täällä mietinnössä puhutaan eh, eri rahoituslähteiden yhdistelmästä. Tämä on tärkeää. Mutta luovien toimialojen ja kulttuurialan eh, tuki ei ole pelkästään rahoitustukea. Tietenkin jäsenvaltioiden ja EUn tehtävänä on luoda hyvät olosuhteet kulttuurille, että menee pidemmälle kuin rahoitus. Ja tämä kattaa myöskin soveltuvan sääntelykehyksen. Ja tämä on mainittu tänään jo useammassa puheenvuorossa. Ja täällä puhuttiin myöskin sitten näistä immateriaalioikeuksista. Tiedätte, että immateriaalioikeuksista tällä hetkellä keskustellaan sidosryhmien kanssa – ja kuten tietty komission tilannosta, tämän lainsäädännön puitteiston tarkistus immateriaalioikeuksista tullaan myöskin yhdistämään tähän. Tulee sitten kansainvälisiin aspekteihin. Haluaisin vain lyhyesti puhua tämänhetkisestä työstä avoimen koordinointin metodista ja liittyvistä vientistrategioista luomme hyvien käytäntöjen käsikirjaa, jossa katsotaan hyviä esimerkkejä jäsenvaltioista, vientistrategioista kulttuurituotteille kaikissa EU-maissa. Tämä on tärkeää siinä mielessä, että nähdään, miten voidaan oppia toisilta ja miten voimme myöskin sitten vastustaa Kiinan, Etelä-Korean tai Intian painostusta. jotka ovat hyvin myöskin kulttuurisektori suuntautuneita. Ja sitten yksi tärkeä asia meille on eri alojen tukeminen ja sitten luovien toimialojen ja kulttuurialan vaikutus muihin aloihin. Tässäkin yhteydessä ajattelemme näitä heijastusvaikutuksia kulttuurista ja luovuudesta muihin politiikkoihin. Edustaja Sanchez Schmidt mainitsi näistä muutamia. Näitäkin voitaisiin kehittää mietinnössä, jotta tehtäisiin selväksi, kuinka monta julkisen elämän sektoria ovat kulttuurialan vaikutuksen alaisena. Tämä rakennerahastot. Tämä on erittäin tärkeää. Nyt on hyvä aika ja katsoa näitä asioita, koska rakenteellisia ohjelmia tehdään tällä hetkellä rakennerahastoille. Ja meidän mielestä tämä on myöskin hyvä ja oikea lähestymistapa. On tärkeää taata investoinnit kulttuurin, ettei niitä unohda strategisen ohjelmoinnin yhteydessä. Ja tässä yhteydessä tuu myöskin Regi-valiokunnan lausuntoa tähän asiaan liittyen. Kiitokset esittelijälle ja siinä kaikki. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. <clears throat> Tämä oli hyvin informatiivinen selvitys. Erityinen kiitos teille teidän antamastanne panoksesta, koska se antaa meille vähän käsitystä siitä, mitä te teette tässä omien suositusten seurannassa, jotka olivat, tulivat viime talvena. Oikein hyvä. Ei tämä aina ole näin hyvää kuultavaa. Kiitoksia kovasti. Herra Migalski, olkaa hyvä. Ja bardzo, krótkie, bardzo krótka uwaga, ja się zgadzam z większością tego, co pani powiedziała jako przedstawicielka komisji. Aivan lyhyt kommentti. Olen oikeastaan kutakuinkin samaa mieltä siitä, mitä komissio esitti, mutta yksi asia on sellainen, jota haluan painottaa tässä virallisessa selvityksessä komission puolelta – ei ollut viittauksia siihen tai siitä, että siellähän puhuttiin siitä, että tämä olisi valaiseva esimerkki, mutta täytyy kyllä nyt ponderata sitäkin, että Kiina on sellainen maa, jossa vallitsee diktatuuri, kansalaisia sorretaan brutaalisti, ja se sitten pitäisi tehtyä selväksi myös julkisessa lausunnossa. Yksityistä tietenkin voidaan olla sitä mieltä, että Kiinan talousmalli on esimerkillinen, mutta minusta täytyy myös lisätä, että Kiina on klassinen diktatuuri. <clears throat> No niin, mutta tässä oli nyt kysymys pelkästään luovasta sektorista. Tässä ei ollut kyse poliittisesta järjestelmästä, joka me näemme samalla tavalla kuin tekin. On kysymys siitä, että meidän täytyy nähdä, miten Kiina tukee luovaa sektoria, ja meidän täytyy yrittää luoda tässä vastapaino se on muutenkin vaikeaa. Nyt jos kuuntelin komissiota, jos kuuntelin oikein, niin komissiokin painotti, että rakennerahastot ovat tärkeässä asemassa, <clears throat> niin kuin aina, mutta valitettavasti tässä rakennerahastoesityksessä kulttuuria ei näy edes sanatasolla. Toivottavasti se kulttuuri pääsee sinne vielä mukaan. Jossakin se, mitä se, te, te sanoitte, niin se ei välttämättä näy komission esityksessä. Mutta toivon, että tämä meidän asiamme toteutuu, että, että kulttuuri pääsee myös nauttimaan näistä rakennerahaston tuista. Täällähän tuli, Rabatul sen totesi joku muukin, että tämä on myös ö, aluerahastonkin heiniä. Vielä Maria lopuksi. Merci beaucoup. Kiitoksia. Aivan ensiksi kiitos kollegoille kaikista erittäin täsmällisistä ehdotuksista. Puris olet aivan oikeassa, komissio teki eh, konkreettisia ehdotuksia ja minä eh, olen tässä nyt huolestunut eh, siitä, miten voimme konkreettisesti ehdottaa jotakin, jota voidaan toteuttaa on todellisia vaikutuksia. Rakennerahastot ovat tärkeitä. Tärkeää, että mainitsin ne useasti. Tämä riittävästi käyttää kulttuurin alalla. Minä olen, ollut, olen rakennerahasto kysymykseen tehnyt Regin kautta tarkistuksia, mutta minä olen nyt saanut tukea kaikista poliittisista ryhmistä täällä valiokunnasta. Kiitän eh, Rova kammervärtiä kaikista näistä näkökohdista, jotka liittyvät äh, rakennerahastoihin. Äh, siinä on todellinen mahdollisuus, äh, ei pelkästään rahoituksen osalta 300 miljardia euroa. Siinä todellakin tulisi tukea alueelle ja sitä pitäisi käyttää myös tähän tarkoitukseen. Useaan otteeseen tässä mainittiin se, miten tärkeä asema luovalla ja kulttuurialalla on taloudessa. Meidän pitäisi vakuuttaa myös ne, jotka laativat tulevia ohjelmia siitä, että kulttuuri ei ole pelkästään lisää yritysten kehittämisessä. Se on todellakin askel eteenpäin, joka pitää ottaa näillä luovilla kulttuurialoilla. Sitä pitää toistaa. Me olemme, meitä usein pyydetään ähm, mukaan äh, rakennerahastojen kautta ja meidän pitäisi todellakin toimia aktiivisesti, jotta tämä ala tuotaisiin esille – siinä yhteydessä. Tässä puhuttiin koulutuksesta. Se on meidän valiokuntamme asioita ja meidän pitäisi ehdottaa komissiolle kannustavia asioita ja se on tullut kyllä mukaankin jo tässä. Ja tässä mainittiin myös se, että pitää painottaa ammatillista koulutusta ja sopimuskoulutusta, jota ei riittävästi arvosteta. Sitä pidetään oikeastaan sivuhaarana äh, vain yliopiston rinnalla, mutta se tuo lisäarvoa myös äh, taloudellisesti ja mm, tätä pitäisi painottaa myös tiedotuksen kautta. Me olemme tehneet yhteistyötä alan kanssa ja nyt on jo sellaisia rakenteita olemassa, niitä pitää vain tehdä tunnetuksi. Panin merkille myös sen, että täällä ollaan huolissaan siitä, että pitää tukea pk-yrityksiä ja kiinnittää niihin huomiota. Ne ovat usein hyvin tärkeitä, usein alihankkijoita, mutta siellä on paljon työpaikkoja ja e, suora rahoitusta varmasti sitä kautta, mutta e, suorasti ja epäsuorasti e, tässä mm, meidän pitää todellakin edistää sekä rahoitusta. E, kumppanuus julkisen ja yksityisen välillä on olennaista rahoituskysymyksissä, niin että voidaan myös e, verotuksen kautta tukea kulttuuritoimintaa ja omaisuutta. Pitää ottaa huomioon myös se, että pitäisi saada lisää näkyvyyttä kulttuuria luovalle alalle. Kaikki varmasti tietävät, että kulttuuriomaisuus ja luova alan tuotteet eivät ole aivan tavanomaista kauppatavaraa. Ja tässäkin pitäisi ottaa huomioon nämä erityisominaisuudet. Myös pitkän aikavälin tavoitteet, niistä komissio puhui, meidän pitää kehottaa jäsenvaltioita rakentamaan todelliset strategiat kulttuurialalle ja painotan tätä vielä. Varmasti komissiokin tietää, miten tärkeää on saada aikaan todellisia lukuja, saada tietoon näitä tilastotietoja, jotta saadaan myös näkyvyyttä alalle. Komissio ottaa huomioon myös epäsuorat vaikutukset kaikilla yhteiskunnan aloilla Varsinkin äh, tässä mietitään äh, sosiaalista integraatiota ja äh, kykyjen, taitojen kehitystä. Ne ovat eri tavoin esillä kuin muuten koulutuksessa. Ja aivan viimeisenä sitten Miguelski puhui tässä Kiinasta meidän täytyy ottaa huomioon se, miten tärkeä Kiina on tällä alalla, sellaiset talousmallit, joita on rakennettu, ja myös kopiointi, väärennökset. Ei ole mitenkään sattumaa, että näillä aloilla kopioidaan ja väärennetään. Täytyy muistuttaa siitä ja pitää ryhtyä toimenpiteisiin, että Meillä on myös teollisia tekijänoikeuden suoja kunnossa. Michel Barnier on äh, nimenomaan puuttunut tähän asiaan erityiskomitean kautta. Meidän pitää ryhtyä aivan konkreettisiin suojatoimiin tässä suhteessa. Kiitoksia. Merci Marie-Thérèse. Kiitoksia Marie-Thérèse. Vielä mainitsen, että eräät toivomuksista, joita täällä esitettiin, ovat Luovan Euroopan uudessa ohjelmassa, jopa kirjallisessakin muodossa. Tällainen tietokannan ajatus, me olemme pohtineet, että pitäisikö se antaa audiovisuaaliselle sanatoriolle, mutta tämä on sellainen asia, joka täytyy selvittää myös neuvoston tasolla. Teksti on tehty, mutta ilman, että siitä on puhuttu Euroopan neuvoston kanssa, niin se ei toimi. Joka tapauksessa tahtoa on, ja tämä on esillä myös trilogissamme. Tämä on yksi asia. Toinen asia on se, että luova talous on, niin kuin kuulitte, Hampurissa 8 prosenttia, kuvittelisijakin öljyssä on samaa luokkaa. Münchenissäkin samaa luokkaa varmastikin, että se on todellinen painopiste. Siellä on kuitenkin elokuva- ja kulttuuripainopiste, ei se ole Berliinissä, vaan nämä kolme mainittua, Hampuri, Köln ja München, mutta tietenkin ongelma, kun puhutaan tekijänoikeuksista. Ellei sitä hoideta huolellisesti, ja vielä oikeaan suuntaan, niin silloin tämä koko perusta katuaa tältä luovalta taloudelta. Siinä mielessä kumpikin täytyy käsitellä yhtä yhdessä. Sitten tässä PK-yritykset, se on jäänyt pois tästä mietinnöstä. Pyytäisin, että ainakin rahoitus, luovan kulttuuritalouden rahoituksen kohdalla mainitsisit myös PK-yritykset koska sen ajatuksen, ajat, ajatushan silloin on mukana, tämä ajatus on mukana, mutta sitä sanaa ei löydy tuolla, koska kyllä luovassa todistuksessa täytyy mainita. Se olisi harmi, jos se jäisi pois. Nyt tulee meille kaikille ongelma, nimittäin torstaihin mennessä, puoleen päivän mennessä pitäisi tehdä, jättää tarkistukset. Ei sen takia, että me olemme niin häpeämättömiä, koska vaan siitä syytä, että säännöt vaativat näin että kuitenkin, me olemme kuitenkin vaalikautemme loppupuolella ensi vuonna ja siksi meitä täyden nopeaa työtä. Siis torstaina kello 12 mennessä ja täytyy tarkistukset jättää. Mutta kuitenkin tämä paperi on ollut jo pitkään kaikilla kielillä olemassa, näin ollen se ei liene mikään ongelma teille. Ja Maria Teresia oikeastaan kaikki on jo kattanutkin, mutta kaikki se, mitä tulee sitten lisään, hoituneen varmasti huomenna ylihuomenna. Kiitoksia. Sitten tulemme kohtaan viisi esityslistalla. E on nuorisostrategian 2010-2012 käytäntöpano. Kamme, Georgios Papenikolau on sitten halunnut tehdä tämän paperin valmiiksi tälle päivälle. Ole hyvä. E, thank you, Madam Chairwoman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on vastaus komission tiedonantoon EUn nuorisostrategiasta. Jos muistatte kaksi vuotta sitten tämän aloitteen. Ja nyt ollaan ensimmäisen kauden päätösvaiheessa. meidän pitää nyt raportoida sen edistymisestä. Tämä on pienellä viiveellä tämä meidän raporttimme ensimmäisten mielipiteiden vaihtojen jälkeen täällä valiokunnassa viime syksynä ja koska työllisyysvaliokunnan kanssa meillä kiistaa artikla 50 sääntöjen mukaista vastuusta, ja nyt on riippaat, että me olemme vastuvaliokunta. Mutta meillä on rajallinen aikataulu näille käännöksille, verrattuna mitä meillä aikaisempiin mietintöihin oli. Joten tässä on tietenkin aikataulu myöskin kollegoille ja varjoesittelijöille. Tiedämme, että nuorisohaasteet ovat hyvin korkealla EU-jäsenvaltion agendalla. Takai tämänhetkinen neuvoston päätös, siis kesäkuun neuvostollaan kokonaan uhraamaan nuorisoasioille, se on hyvä päätös. Pitää missä katsoa samalla koulutusjärjestelmiä. Voimme näin paremmin tukea nuorisoa ja antaa myös ammattikoulutusta nuorisolle. Tällä hetkellä työllisyyttä puuttuu että taas se pitää katsoa. Tämä kaikki asia ottu huomioon meidän Jonatosan kappaleissa. Tästä on jo vuosikymmen keskusteltu vuonna 2009-2018. Ja nyt tässä käsitellään juuri ensimmäistä vaihetta tästä strategiasta. Ja on katsoa, kuinka pitkälle on päästy ja mitä on saatu aikaiseksi tähän mennessä. Kaikki politiikan alueetkin ovat tärkeitä, mutta tämä, nämä politiikat, jotka vaikuttavat erityisesti nuorisoon, niitä pitäisi prioritisoida. Pitäisi antaa selkeitä viestejä, jotta voidaan sitten ottaa huomioon mietinnössä. Meillä on myöskin kahden muun valiokunnan kannat tähän ja pyrimme ottamaan huomioon huomioon sitten. Ja että me olemme katsoneet myöskin suorella mielenkiinnolla muita aloitteita muista valiokunnista on tullut tähän mennessä, vaikka Erasmus-ohjelman ja muiden ohjelmien suhteen. Ja tästäkin myös meidän lavaa näistä erotuksista. Tulemme katsomaan seuraavan kauden strategiaa. Ja kuten kerroin aikaisemmin, mitä olemme päättäneet tekemään tässä mietinnössä kun katsomaan niitä asioita, jotka ovat tärkeitä. Meillä on aika vähän tilaa näihin kaikkiin asioihin, joten koska meillä on tällä hetkellä kriisitilanne, niin meidän pitäisi ottaa esille tärkeitä asioita, joita puhua yleisesti. Ensinnäkin pitää katsomaan niitä nuorison haasteita, ja pyrimme katsomaan tämänhetkistä tilannetta, yleiskuvaa, ja sitten tuon päätöslauselmia aloitteita meidän valiokunnasta meidän muista valiokunnista, joilla voidaan sitten luoda tulevaisuuden tiekartta, josta olisi hyvä apuväline sitten seuraavalla toimikaudella komissiolle ja jäsenvaltiolle. Tietenkin me voimme olla tyytyväisiä tämänhetkisen nuorison tilanteeseen, elämäntilanteeseen. Ja tämä tuli jo viime syksynä keskustelussa selville kriisin takia jäsenvaltiot ovat leikanneet paljon budjettivaroja, ja joissa tapauksissa noin leikkaukset ovat olleet jopa yli 10 prosenttia. Emme voi hyväksyä tällaisia korkeita lukuja. Eikä se ole mikään se mukaisena on EUn 2020 strategiassa sovittu. Eikä mitä antaa enemmän rahoitusvälineitä jäsenvaltioille, jotta voidaan tukea näitä nuoriso-ohjelmia paremmin. ja me pitää katsoa erityisesti nuorisosta. Nuorison tilannetta tätä pitää katsoa nopeasti. Meidän pitää innovaation avulla tukea näitä aloitteita. Ei pidä katsoa vielä muodollista koulutusta, mutta voi todeta, että täältä puuttuu tehokkuutta jäsenvaltiossa sen suhteen, että miten tuo epävirallinen koulutus voidaan tunnustaa – Ja täällä voitaisiin myöskin tukea näitä tällaisia aloitteita, jotka johtavat näiden tunnustamiseen. Viime torstaina saimme tilastotietoa, että tiedostotiedon, että, että nuorisotyöttömyys oli yli 20 prosentin EU-ssa. Tällaisia lukuja emme voi hyväksyä, ja että kansalaisyhteiskunnan ja Euroopan pitää tässä toimia, että me tiedämme, että nuorisotyöttömyys on lisääntynyt huomattavasti. Tämä ei ole sosiaalisesti kestävä tilanne. Sosiaalista tilannetta pitää katsoa. niinkin on myöskin uhkaavaa tässä mielessä, että kymmeniä miljardeja euroja jää käyttämättä rakennerahastoissa, erityisesti Euroopan sosiaalirahastossa. Tämä olisi parempi katsoa parempaa ja tehokkaampaa rahoitusta nuorisovälineille ja näiden rahoitusta. Meitä on myöskin uusi, uusia aloitteita, joita voidaan käyttää nykyisen, nykyisten välineiden yhteydessä. Ja viime vuonna myöskin parantti pyysi parempaa tiedonantoa ja, ja, ja parempaa mm, liittymistä näihin aloitteisiin, mutta tähän mitään edistymistä ei ole kyllä saatu näissä aikaiseksi. Joten pyydämme, että jäsenvaltioita ja pitää ponnistella enemmän tällä kentällä. Tämä on kansalaisten, on kansalaisten vuosi, että haluamme, että myöskin täällä osallistutaan enemmän näihin, siihen, että nuoret ihmiset ottaa mukaan enemmänkin kaikkiin toimiin, koska täällä on vielä paljon ihmisiä, jotka eivät, nuoria, jotka eivät ole missään järjestössä mukana. Ja tässä alussa pyrimme katsomaan tiettyjä prioriteetteja mietinnössä – Tällä hetkellä nuorilla on paljon tietokoneita käytössä, he ovat paljon myöskin verkossa ja käyttävät sosiaalista mediaa. Että voi, jos me haluamme mm, auttaa nuoria, pitää kuunnella heitä. Ja meidän pitää tunnistaa heidät ja kuunnella heitä ja tiedottaa heitä EUn politiikasta, joka tukee heitä. Komission tulisi ohjata jäsenvaltiot enemmän seuraavalla toimikaudella, seuraavalla strategia kaudella. Eritävät kollegat todetaan, että meillä on tarpeelliset välineet, avoin koordinointimetodi eurooppalaisella tasolla, että meidän pitää panna täydentöön ne pelkästään. Meidän pitää tehdä enemmän. Meidän pitää katsoa, että on myöskin sopeuttavissa olevaa toimintaa. Ja että seuraavassa ne neuvoston kokouksessa ottaa huomioon sitten, mitä EP on ehdottanut. En haluaisi puhua enempää nyt tämän Uskon, että tämä keskustelu voi kestää tuntikausia, päiviä, kuukausiakin, jos haluamme, niin on tärkeää kuulla tänään kollegoiden mielipiteitä. Ja myös muistioista voidaan katsoa tätä, näitä tärkeitä ajatuksia. Kiitos myöskin herra Rova Modellovaa, Olgotia, Devariasia, Maklakia ja Resia, varjoesittelijöitä, heidän tärkeästä panoksestaan meidän varjoesittelijöiden kokouksessa. Ja siellä on paljon tärkeitä ajatuksia, jotka pyrin ottamaan mukaan tähän ehdotukseen. Haluan kiittää myös komissiota ja komission pääosaston johtaja Helle yhteistyöstä ja sitoutumisesta tähän aiheeseen. On aina suuri kunnia tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Ja sitten myöskin kiitän sihteeristöä, Rova Fontanellia, hänen paikallaolostaan ja ymmärtämyksestään. Ymmärrettävän mietinnön panos voi olla merkittävä ja tarkistukset ovat myöskin tärkeitä tässä yhteydessä, että kollegat ovat tehneet ja pyritän ottamaan ne mukaan teksti. Näyttää vielä kerran, että olemme sitoutuneita nuorten ongelmien ratkaisuun. Kiitoksia. Very much. Now I give the floor to... Kiitoksia. Sitten Rami Galski. Kiitoksia kovasti. Meidän esittelijämme mainitsi, että hänellä oli ilo eh, tehdä yhteistyötä eh, Rova McClarkinin kanssa. Teidän täytyy eh, minunkin kanssani olla yhteyksissä. Varmasti sekin on ilo. Muutamalla sanalla. Me olemme yleisesti ottaen tyytyväisiä tähän luonnokseen. Erittäin tärkeää on painottaa koulutuksen ja työmarkkinoiden välisiä suhteita. Tätä arvostamme. Me tuemme myöskin sitä, että tässä painotetaan horisontti 2020 ohjelman eh, etuja. Me haluaisimme yksityiskohtaisempaa tietoa eh, sitä, miten tieto kolmiosta saadaan, eh, saadaan hyötyä ja samoin kuin tutkimuksen kehityksen painotukset nuorisostrategiassa – me vastustamme sitä, että luodaan uusia aloitteita ajatellen Euroopan integraation vahvistamista. Meidän mielestämme tämä ei ole tämän mietinnön soveltamisalassa ja se on tarpeetonta mielestämme. Me olisimme, olemme tyytyväisempiä, jos kiinnitettäisiin enemmän huomiota liikuntaan ja urheiluun. Rouva McClarkin pitää niitä hyvin tärkeänä. Hän aina painottaa sitä, että fyysinen aktiviteetti saa aikaan myös mielentasolla toimintaa. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä tämän mietinnön tiimoilta ja siitä, että hän otti useita, huomioon useitakin suosituksia varjoesittelijöiltä juoremmissa kokouksissa, johon hän viittasikin. Olen samaa mieltä siitä, että on kovin suuri pettymys, että jäsenvaltiot ovat menneet huonosti eteenpäin tämän strategian täytäntöönpanossa. Ja monissa tapauksissa tilanne on pahen, huonontunut nuorten kannalta on selvää, että <clears throat> me, me tällä paperilla äh, toteamme, mitä EU voisi tehdä Euroopan tasolla ja minkälaista, millä tavalla voitaisiin vastata tämän päivän haasteisiin. Uskon kuitenkin, että on myös tarpeen, että me identifioimme ja arvioimme ne ongelmat, jotka kohtavat nuoria, kuten esimerkiksi nuorisotyöttömyys ja kasvavat äh, syrjäytymistapaukset Nämä ovat tila- tilanteet, joista on puhuttu paljon ja, ja tilanne on nuorten kannalta kestämätön. Ja tässä mietinnössä mainitaan myös ö, nuorisen, ö, nuorison piirissä esiintyneitä mielenterveysongelmia pitäisi saada rahoitusta myös jäsenvaltioiden tasolla. Se ei koskaan toimi ilman, ilman että nuorilla annetaan myös omaa valtaa koulutus ja työharjoittelu on sellainen, joka voisi vähän ratkaista tätä ongelmaa, mutta monet nuorista ovat kuitenkin epävarmoissa työpaikoissa ja heillä ei kuitenkaan mitään, mitään pitkän aikavälin näkö, näköaloja. Nuorten tilanteen helpottaminen se ei rajoitu pelkästään tähän sukupolveen, vaan tutk- selvitykset osoittavat, että, että uran alettaminen näin vaikeissa olosuhteissa merkitsee sitä, että he ajautuvat vähän pienpalkkaisiin työ, työtehtäviin ja silloin nuoriso menettää mahdollisuuden tällaisiin itseluottamusta herättäviin tehtäviin myöhemmällä työurallaan. Tähän ongelmaan täytyy puuttua jo nyt. Viime sukupolvella jo sukupolvi, saattaa nyt syntyä sukupolvi, jolla ei ole toivoa eikä tulevaisuutta, mutta tapaamisissa nuorten kanssa on selvää, että Kukaan nuori ei halua ajautua tällaiseen nurkkaan, ei halua joutua syrjään. Pidän hyvänä tätä kantaa, jota esittelijä ajaa, ja tämä on hyvä pohja merkitykselliselle strategialle Euroopan nuorison kannalta, ja tämä on sellainen keskustelu, jota odotan, ja toivottavasti joillakin tarkistuksella voidaan parantaa tätä mietintöä, ja odotan jatkoyhteistyötä kernaasti. Kiitoksia. Kollega Devila Lova. Pani predsednička, vážni kolegovia, ja by som prvom rade chcela... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, tässä voin todeta tuen edustaja Papa Nikola on esittämä mietintöä. Tämä on hyvin tasapainoinen ja sen argumentit ovat periaatteessa samat, mitkä yleensä valiokunnassa tulevat esille. En ole toistaa, mitä hän totesi, koska hän puhui hyvin viisaasti ja olen samaa mieltä hänen kanssaan. Mutta pitää painottaa kuitenkin, että meillä on ongelma nuorisostrategian suhteen, että läheisyysperiaatetta noudattaa. Ja oikeastaan tämä vähän sitoo meidän käsiämme taas toisaalta. Ja toivon kuitenkin, että nuorten tai nuorisostrategia olisi sellainen, joka antaisi meille ajattelun aihetta tulevaisuudessa. Se, mitä täällä mietinnössä on mainittu, on tämä, nämä uudet teknologiat, joita kuitenkaan ihmiset voivat kommunikoida keskenään, kuinka voivat kouluttaa jatkossa. Joten ei ole oikein mainita pelkästään ongelmia, joita nuoret kohtaavat, vaan myöskin irrottaa jonkinlaisia ratkaisuja tästä ulospääsyä. Nuorisojärjestöllä on paljon toimintakenttää, joten voisi kiva kuulla heidän, heidänkin kantaansa asiaa. Ja sitten uudet teknologiat, jotka mainitaan mietinnössä. No tämä on väline, jota voidaan käyttää kommunikointiin – mutta myöskin välittää uusia taitoja nuorille. Taitoja, joita ne nuoret voivat käyttää myöhemmässä vaiheessa elämässään. Ja juuri koulutussektoriin liittyen on esittää muutamia ehdotuksia tähän aiheeseen. Nuoret ovat työttömiä ja heille ehkä soveltuvaa koulutusta, jota tällä hetkellä markkinat kaipaisivat. Joten Tämän takia meidän pitäisi mainita, että olisi hyvä tunnustaa myös epävirallinen koulutus. Ja tiedän, että vapaaehtoistoimintaa tullaan myöskin tukemaan EUn toimielinen taholta jatkossakin. Tiedän ja olen hyvin tyytyväinen siihen, mitä täällä on esitetty vaikka tulen tekemään muutamia tarkistuksia, mutta olen kuitenkin tyytyväinen, että voimme tehdä yhteistyötä esittelijän kanssa. Ja vielä kerran, kiitoksia Eva. Kollega Tavares. Kiitoksia sitten kolme tavarissa. E kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Niin kuin aina, on erittäin äh, miellyttävää saada häneltä mietintö. Hän on aina laatinut erittäin hyviä mietintöjä ajankohtaisista aiheista myös. Nyt on olennaista, että tätä aihetta juuri käsitellään. oma mietintö mahdollistaa tällaisen toiminnan. Me tuemme hänen mietintöään aivan yleisestikin. Ja tämä aihealue on hyvin vaihteleva eri jäsenvaltioissa. Sekin pitää tunnustaa. Jäsenvaltiot ovat eri tilanteissa. Joissakin on 50 prosentin nuorisotyöttömyys, kun taas joissakin on vain 9 prosentin nuorisotyöttömyys. Se tietenkin vaikuttaa koko yhteiskuntaan maakohtaisesti. Eli paine, joka kohdistuu näihin nuoriin, on vaihteleva myös eri jäsenvaltioissa jo joidenkin pitää ottaa huomioon nimenomaan tämä suuri työttömyys, Kreikka, Espanja, Portugali ja monet muut maat. Niissä nuoret eivät voi palata enää, palata enää aikaisempiin mahdollisuuksiin, koska tilanne on vain huonontunut. Ja nyt puhumme myös kulttuuri- ja luovista aloista. Minun maassani eh, on esimerkiksi mainosala, eh, tiedotusala, arkkitehtuuri. Eh, se saattaa olla koko, nämä ihmiset lähtevät ulkomaille, esimerkiksi Brasiliaan töihin. Ja nämä nuoret eivät enää palaa se tekee näiden maiden talouksista vähemmän kestävää pitkällä aikavälillä ja se tarkoittaa myös sitä, että koko talous ikään kuin ne, jotka jäävät maahan, heillä ei ole välttämättä koulutusta. Ja tämä vaikuttaa myös turvajärjestelmiin. Niinpä talous ei ole jatkossakaan kestävällä pohjalla. Ja tähän minä keskityn nimenomaan näissä tarkistuksissa, joita aion esittää. Euroopan unionilla pitäisi olla myös aluepainotteista politiikkaa tällaisena kriisin aikana. Me tiedämme, mitä tapahtui rahoitusromahduksen myötä. Se aiheutti asymmetrisiä aaltoja koko Euroopassa. Meillä on Euroopan unionissa sellaista politiikkaa, joka joka eh, kattaa koko alueen, mutta se on eriytetty eri, eh, erilaista eri alueilla. Esimerkiksi meidän pitäisi yrittää yhdistää se, että jotkut maat ovat nähneet eh, asuntoromahduksen, meidän pitää antaa tukea paikallistasolla ja tätä kautta saataisiin tukea myös suunnitteluyrityksille. Ehkä voitaisiin tukea myös siinä muodossa yrityksiä, että yritykset voivat, voivat todellakin auttaa tilannetta nuorten kannalta – Äh, käyn usein kouluissa puhumassa nuorille omassa maassani. Ja aivan selvästi on nähtävissä, että kaikista nuorin äh, väestönosa on Eurooppa myönteisin. Se on tehnyt minun suuren vaikutuksen. Mitä vanhempia ihmiset ovat, mitä enemmän ihmiset ovat hyötyneet Euroopan integraatiosta, sitä enemmän he lähtevät mukaan Eurooppa-vastaisuuteen kriisin aikana. Nuoret ymmärtävät, että kyse on siitä, että Eurooppa-hanke on hyödyllinen tulevaisuuden kannalta, mutta he haluavat, että Eurooppa-aate on demokratisoitunut. Niinpä meidän pitäisi yrittää ainakin helpottaa kaksisuuntaista viestintää, ei ainoastaan meiltä nuorille, vaan myös nuorilta meille. Kiitos. Kiitoksia kollega Tavares. Sitten kollega Varare Totu. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen varjoesittelijänä tässä asiassa työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunnassa ja tästä pari seikkaa yleisesti minun mielestäni olisi erittäin tärkeää, että tässä otettaisiin huomioon koulupudokkaat ja on tärkeää, että saadaan aikaan integroituja konkreettisia toimia, kun siirrytään koulutuksesta työelämään. Tämä on hankala tilanne. Sellaiset, jotka ovat syrjäytyneet, eivät pääsekään mukaan tässä on hyvin paljon te- eri tekijöitä, työnantajat, se sosiaalipalvelut ja perheet. Ja toinen seikka sitten, meillä on määrällisiä tavoitteita ja vaarana on se, että saattaa olla, että on ikään kuin järjestetään harjoittelupaikkoja, joilla ei ole mitään merkitystä loppujen lopuksi. Ne ovat vain hoitopaikkoja ja olisi tärkeää, että strategia vastaa todellista ammatillista hanketta, joka on myös yrityksillä ja työllisyyssektorilla. Sanoisin, että mitä tulee nuorisostrategiaan, meidän pitää vastata haasteisiin. Tässä on useitakin ehdotuksia ja hankkeita Nuorison alalla meillä on elinikäinen oppiminen, nuorisostrategia, nuorisotakuu ja tällä hetkellä kaksi työllisyysministeriä Saksan ja Ranskan ministerit ovat kokoontuneet ja ehdottaneet suunnitelmaa New Deal Euroopalle ja nuorisolle Tämä on ranskalais-saksalainen aloite, mutta olisi tarkoitus äh, kehittää sitä koko euroalueelle. Mielenkiintoinen ajatus, aivan kuten Erasmus mahdollistaa äh, harjoittelupaikat äh, Euroopassa oman maan ulkopuolella. Meidän pitää olla hyvin tarkkaavaisia, jotta olisi johdonmukaisuutta näiden eri välineiden ja ohjelmien välillä. Muussa tapauksessa toimitaan vain sinne tänne sattumanvaraisesti. Minun mielestäni on myönteistä, että kuulin näitä ministereitä. Nuorisotyöllisyys on niin tärkeä asia. Meidän täytyy miettiä myös sitä, että minkä tähden meillä on täällä niin vähän nuoria edustajia. Jotkut kollegat sanoivat, että me olemme, olemme tilanteessa, jossa kaikki valta media ja parlamentti ja muut, eh, ne ovat meidän eh, ikäryhmämme hallussa. Eh, meidän pitää miettiä myös omalta kannaltamme, että osaisimme siirtyä sivuun, emmekä ottaisi päällekään erilaisia tehtäviä. Tämä olisi tilanne, että kun otetaan huomioon tämä, niin annetaan paikat nuoremmille eikä oteta kymmeniä tehtäviä hoitaakseen. Annetaan myös tilaa nuorille, jotta hekin saisivat paikkoja ja voisivat toimia kansalaisina. Merci. Kiitoksia. Sitten sinä vuodessa. E, dajmy górny cenzus wieku na aktywność w parlamencie Europejskim. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tietenkin, tämä on tietenkin kysymys, pitäisikö olla joku tällainen maksimi-ikä parlamentaarikoille. No, tämä oli vitsi. No, sitten nuorisopolitiikkaa. Minä olen sitä mieltä, että luottamus Eurooppaan – näkyy myös sitten loppauksen jälkeen, minkälaista nuorisopolitiikkaa harjoitamme. Täällä on erilaisia järjestelmiä eri maissa ja meillä on Saksassa 9 prosenttia nuorisotyöttömyys, kun taas sitten Espanjassa luku on huiman korkea. Tässä on kaksi erilaista järjestelmääkin kyseessä. Mutta samalla pitäisi miettiä myös sitä, että mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet tässä meidän pitää tukea kollegan mietintöä. Hän antaa ihan tär- tärkeitä viestejä jäsenvaltioiden suuntaan tämän strategian avulla, mutta on olemassa myös jäsenvaltioita, joissa ei ole mitään strategiaa. Tai sitten heillä on sitten strategia siellä, joka pölyttyy hyllyllä, koska kukaan ei pane sitä täytäntöön. Ja koska eri ministerit olisivat vastuullisia, ja kukaan ei tiedä mikä loppujen lopuksi on vastuussa. Joten on hyvä, että meillä olisi yhtenäinen strategia. Ja myös neuvostossa jäsenvaltioiden tulisi määritellä tämä. Mietintö on hyvin tehty. Ja pitäisi miettiä myös sitä, että eurooppalaisella tasolla rahoitetaan erilaisia projekteja. Aluepolitiikan tasolla on monia hyviä aloitteita jäsenvaltioissa, ja meidän mielestämme tämä mietintö voisi olla hyvä viesti jäsenvaltioille, että he keskittyvät enemmän työmarkkinoihin. No, me olemme vielä julistusvaiheessa, mutta meidän pitää kohta mennä sitten konkreettisten toimien piiriin. Eh, kiitos, kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan esittää esittelijä Papadillalle kiitoksen tästä hyvästä tekstistä ja onnittelen häntä siitä. <clears throat> Tässä on todellakin kyseessä keskeinen kysymys Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. <clears throat> Kriisissä nuoret ovat kuin, äh, tavallaan heikoin lenkki. Olen kuullut, että Espanjassa viime aikoina ollut 350 000 nuorta on kadonnut, poistunut sieltä. Se on katastrofaalinen luku, varsinkin koska nämä äh, nuoret eivät ole menneet muualle Eurooppaan, vaan menneet muualle. Pohjois-Amerikkaan, Etelä-Amerikkaan, Australiaan ja niin poispäin. Kysymys onkin siitä, että nämä, että palaavatko nämä esimerkiksi Espanjasta muualta, muualle menneet nuoret ylipäätään kotimaahan? Eurooppahan on vanhentuva yhteiskunta, me tarvitsemme nuoria. Meidän täytyy tarjota heille kunnolliset elämän ehdot. Ja myös jäsenvaltioiden täytyy kiireisesti uudistaa työmarkkinoitaan, mutta suurin ongelma Euroopan unionissa on tämä koululaitos jo pitkään. Jo kauan sitten koulujärjestelmät olisi pitänyt uudistaa perustavanlaatuisesti. Tämä on sellainen, joka, Saksa on tästä hyvä esimerkki, miten on mahdollista <clears throat> vähentää työttömyyttä tällaisilla järjestelmillä. Tänään olemme kuulleet koulutuksen riittämättömästä rahoituksesta, mutta kriisiaikoina pitäisikin kysyä, onko rahoitus riittävän tehokasta vai ovatko, ja ovatko koulujärjestelmät, onko koulujärjestelmät organisoitu tehokkaalla tavalla? Ja on, saammeko me riittävästi lisäarvoa investoinnista, myös, kuilu yliopiston ja talouden välillä täytyy kurua umpeen ja yliopistojen työmarkkinoiden välinen kuilu täytyy kuroa umpeen ja meidän täytyy saada nuoret pysymään Euroopan unionin alueella. Pahin juttu on se, että Euroopan unionin imako on muuttanut nuorten silmissä. Olen samaa mieltä siitä, mitä Tavares kertoi, että nuoret ovat ehkä euroskeptikkoja, mutta kun tutustuu selvityksiin ja tutkimuksiin, niin näkee, että yhä useampi nuori ajattelee, ajattelee tai epäilee näköaloja Euroopan unionissa. Ja tämä, tämä näkyy myös muissa kallupeissa. Meidän täytyy saada palauttaa luottamus nuorison keskuudessa Euroopan unioniin, mutta meidän täytyy panostaa syihin, koulujärjestelmään ja työmarkkinoihin. Kiitos. Sitten Panam Thomas. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä tasapainoisesta asiakirjasta. Olen kuullut tässä, että kollegat sanovat, että meidän pitäisi jäsenvaltioille lähettää viestejä. Ja omalta osaltani sanoisin, että meidän pitää katsoa myös omaa takapihaamme, nimenomaan Euroopan unionia, koska näissä esittelijän muotoiluissa esitettiin huomio siitä, että tietyissä jäsenvaltioissa koulutus on budjetissa ja miten tärkeää tämä onkin, niin leikkauksia on tehty ja sillä on vaikutuksensa ja nämä leikkaukset liittyvät myös Euroopan unionin vaatimuksiin suhteessa näiden jäsenvaltioiden budjetteihin. Tässä puhutaan rakenneuudistuksista, jotka liittyvät budjettivajeiden leikkauksiin. Tähän liittyy myös eläkeikä. Ikä. Tässä ei olla puhuttu yhdestä asiasta. Yksi syy, minkä tähden on yhä enemmän nuoria työttömänä. Se johtuu siitä, että mm, nyt pakotetaan seniorit tekemään yhä pidempään töitä. Ja nämä eläkejärjestelmät johtavat siihen, että nuoret pääsevät yhä vain myöhemmin mukaan. Minä haluaisin, että toimisimme johdonmukaisesti ajatellen omia toimiamme silloin, kun niin meidän pitäisi välttää sitä, että muille heristämme sormiamme, kun itse toimimme epäjohdonmukaisesti omassa politiikassamme. Lisäisin vielä sen, että valitettavasti minä en ole yhtä optimistinen kuin nämä tietyt kollegat ajatellen e, nuorison euroskeptisyyttä Tämä oli totta. Jokin vuosi sitten nuoret olivat dynaamisempia, eurooppamyönteisempiä. Ja tällä hetkellä juuri näiden ongelmien, valtavien ongelmien takia suuntaus on kääntymässä ja pelkään, että niissä maissa, joissa, joista mm, nuorten pitää lähteä, pelkäänpä, että euroskeptisyys on siellä aika kovaa. No, einmal ganz kurz. Vielä kerran lyhyesti, Kolke Tavares. Sinähän pyysi puheenvuoroa. Just very briefly, I, I do understand that... Aivan lyhyesti, minä ymmärrän kyllä, että unionin kannalta ero täytyy tehdä nuoriin, jotka muuttavat unionista poispäin, tai sitten maasta toiseen, mutta pysyvät unionin sisällä. Itse olen vahvasti uskon ja puolustan liikku, vapaaseen liikkuvuuteen unionissa, mutta taloudellisesti se on sama juttu. Ei siinä ole mitään eroa, että esimerkiksi jos Portugal tai Espanja menettää kansalaisia joko Brasilian tai Suomeen. Kuitenkin, jos unionin ydinmaat eivät halua tukea nuoria ja tähdätä 10, 20, 30 vuoden tähtäimellä, niin silloin tämä outo ilmiö, joka on paljon enemmän kuin vapaa liikkuvuus, se on oikeastaan tilanne, jossa koko sukupolvi poistuu. Silloin ei ole mitään enää jäljellä Portugalissa, Kreikassa tai Espanjassa, joka estäisi näiden. Nimittäin jos nuoret pysyvät siellä, niin silloin on mahdollisuutta rakentaa vapaa taloutta. Kiitoksia. Herra Kavadau. herra Kavadau, on pitänyt puheenvuoroa. Merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Aion puhua aivan lyhyesti. Aluksi haluaisin sanoa, että olen suunnilleen samaa mieltä ja vaikuttaa siltä, että tässä tuleekin esiin. Esittäisin pienen huomion vain siitä, miten vakava tämä tilanne on Euroopassa ja miten heikot välineet meillä on puuttua nuorisotyöttömyyteen. Sillä on valtavat poliittiset seuraukset, se on nähty monessakin maassa. Ja haluaisin vielä painottaa sitä, että tässä on nähtävästi tietyissä maissa, että ei ole välineitä. Pyritään yhteistyöhön. Saksan liittokansleri ja Ranskan presidentti hiukan vanhakantaisesti puhuvat New Dealista, koska kyse on yhdeksän mm, miljardia vuodessa, kuusi miljardia käytetään kahtena tai kolmena ensimmäisenä vuotena. Tästä asiasta on trilogi tulossa tänä iltana. Ja kaikki politiikan alat ansaitsisivat lisää keskitystä rahoituksellisesti ja taata nämä mahdollisuudet myös kansainvälisillä markkinoilla ei tässä takuuna voi käyttää yksityisvaroja eh, nyt kun Euroopan unioni on oikeushenkilö. Eh, se voi toimia niin, että se käyttää eh, näitä välineitä, joita on olemassa. Esimerkiksi investointipankki meidän välineemme ajatellen nämä nuorisotyöttömyyttä eivät ole tilanteen tasalla ja tällä hetkellä nuoriso on toivoista. Santiago. Santiago. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin totta kai minun maassani se on sellainen maassa, jossa on kaikista pahin nuorisotyöttömyys. Se on todellinen tragedia. Täällä puhuttiin aika paljon mahdollisista ratkaisuistakin. Se on olennainen kysymys Minun mielestäni pitäisi painottaa enemmän ammatillista koulutusta. Se on olennaisen tärkeää tällaisilla hetkillä. Ja e, minun mielestäni tämä voisi olla merkittävä ratkaisu. E, koulutus, yleisivistävä koulutus, monet e, opiskelevat tai jatkavat opiskelujaan. Helpompi on jatkaa opiskeluja, kun löytää työpaikka. Minun mielestäni ainut ratkaisu on tässä talouden elpyminen. Jos ei ole työtä, niin sittenhän nuoret ovat työttömänä. Niinpä minun mielestäni on olennaista, että haetaan reaktiivisia talouspolitiikkoja. Tämä budjettikuri, silläkin on rajansa ja siitä on paljonkin puhuttu, mutta nähdään selvästi, että budjetti kuripolitiikka ei vaikuta niin merkittävästi kuin ajateltiin. On tärkeää, että saadaan myös aktivoitua taloutta. Muussa tapauksessa nämä budjettileikkauspolitiikka on se ei yksin toimi. Meidän täytyy saada äh, markkinat aktiivisiksi. Me voimme hakea äh, miljoonia ratkaisuja, mutta ei sellaista löydy, joka olisi tehokas. Ainut tehokas ratkaisu on se, että yritykset voivat äh, edelleen kasvaa ja voivat työllistää nuoria. Vielen Dank, Herr Lejeune von der Kommission. Bitte, vous avez la, la parole. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten esittelijä sanoi, tässä neuvoston ja komission asiakirjalla on yhteinen tavoite. Tässä halutaan ensi, kolmen ensimmäisen vuoden aikana saada aikaan tätä toimintaa ja tässä on tietyt painopistealueet ja 2013-2015 tämä tulee sitten toinen kausi. Tässä on hyvinkin paljon tietoa nuorison tilanteesta eri maissa, mutta myös toimenpiteistä, joihin on ryhdytty eri jäsenvaltioissa, varsinkin ajatellen nuorisostrategian akseleita ensimmäisenä kolmena vuotena. Tavoitteet, olennaiset tavoitteet nuorisostrategiassa ovat kaksinaiset. Kyseessä on mahdollisuuksien luominen nuorille työpaikkoina ja opiskelupaikkoina. Nyt ollaan nähty, miten tärkeä on nuorisotyöllisyyskysymys, mutta tässä pyritään edistämään myös nuorison osallistumista yhteiskuntaan. Tilanne on hyvin vaikea, varsinkin tietyissä maissa, ja se liittyy nimenomaan työttömyyteen. Tässä otetaan huomioon toimenpiteet tietyissä jäsenvaltioissa ja Eurooppa-tasolla. Tilanne on hyvinkin äh, vakava ja siitä syystä äh, toisella kolmivuotiskaudella painotetaan äh, työttömyyden vaikutuksia, eli vaikutuksia nuoriin, ei ainoastaan työhön pääsyyn ja opiskeluun, vaan myös hyvinvointiin ja terveyteen. Nykyisellä kaudella painotetaan hyvin vahvasti osallisuutta ja varsinkin niiden nuorten osallisuutta, jotka eivät ole työssä eivätkä koulussa. Heillä on prioriteetti tällä tulevalla kaudella ja niin kuin sanoin, tämä on hyvin kattava strategia. Se ei äh, keskity pelkästään koulutus- ja työllisyyskysymyksiin, vaan siellä on myös toiminta-alueita, joista äh, puhutaan tässäkin asiakirjassa. Nuorten osallistuminen esimerkiksi äh, tai sitten vapaaehtoistoiminta. Tässä mietinnössä on tiettyjä näkemyksiä siitä, miten käytetään eri välineitä, jotka ovat nuorisostrategian myötä käytössä. Tämä, tässä otettiin esiin eri, esimerkiksi koulutuksen alalla ohjelma nuoriso ja urheilu. Tässä on kyse myös epävirallisesta työssäoppimisesta ja nuorisotyöpaikoista. Tässä painotetaan erityisesti sitä, miten tärkeä on monialainen toiminta ministeriöiden välinen. Usein sitä pidetäänkin ennakko, ehtona, jotta saadaan toimivaa nuorisopolitiikkaa. Tässä painotetaan myös sitä, miten tärkeää on tarjota harjoittelupaikkoja, jotka ovat toimivia, eikä pelkästään niin sanottuja hoitopaikkoja. Pitää kiinnittää huomiota strategian välineisiin. Strukturoitu vuoropuhelu on tärkeä ja tällä hetkellä meillä on, tällä viikolla juuri meillä on useita nuorisoedustajia jotka ovat vuoropuhelussa mukana. Ja sellaista on ollut ensimmäisen kolmen vuoden aikana ja siitä pitää tulla edelleen tehokkaampaa ja siinä pyritään vaikuttamaan nuorison mielipiteisiin. Me tuemme sitä, mitä täällä puhuttiin siitä, miten tärkeä on nuorisojärjestöjen rooli ajatellen nuorten osallistumista yhteiskuntaan, mutta ajatellen myöskin nuorten kykyjen kehittämistä, eh, sosiaalisia, ammatillisia, henkilökohtaisia kykyjä kehitetään usein epävirallisesti ja sitäkin pitää arvostaa. Täällä otettiin esiin myös se, että nuoret saataisiin mukaan Eurooppa-hankkeeseen me olemme tästä laatineet äh, selvityksen. Se julkaistiin äh, viime perjantaina Euroopan nuorisoviikon yhteydessä. Se on juuri tämä viikko. Ja mm, tässä on merkittäviä äh, mielenkiintoisia tietoja. Ne vaihtelevat maasta toiseen, mutta voidaan sanoa, että edelleenkin nuorten parissa on me, myönteisempi suhtautuminen kuin vanhemmissa ikäluokissa. Tässä mietinnössä on hyvä, että siinä pyritään parantamaan tiedotusta ja parempaa tietoa ylipäänsä nuorisoasioista ja nuorison tilanteesta. E, tämän parissa teemme töitä Eurostatin kanssa yhteistyössä. Tässä painotetaan myös äh, sellaista aihetta, joka ei mitenkään suoraan ole toimintalinja nuorisostrategiassa, mutta se on tärkeä, äh, tärkeä asia toiminta-alue strategiassa, eli uudet äh, mediat ja uusi teknologia komissiossa on ryhdytty eri toimiin, esimerkiksi ajatellen nuorten suojelemista, mutta kiinnitän huomiota myös selvityksen, joka olemme juuri julkaisseet, että uudet nuorison osallistumismuodot Euroopassa. Tämä on hyvin tärkeä asia, jossa käsitellään mahdollisuuksia osallistua uudella tavalla. Ja edelleen uudesta teknologiasta mitä se voi tuoda ajatellen koulutusta. Ottaisin tässä esiin myös äh, komission jäsenet äh, Vasilio ja Grossa äh, he tulevat esittämään aloitteen, jonka avulla pyritään kiinnittämään huomiota uuden teknologian mahdollisuuksiin. Opening Up Education on tämän aloitteen nimi. Niin tästä asiasta ja muutenkin olemme esittelijän käytössä ja tällä tavoin voimme antaa lisää tarkempaa tietoa, jos näin tarpeen on. Kiitoksia Raalejön. Vielä toteaisin kollega Fischas. Totta kai me tarvitsemme työpaikkoja, mutta nämä työpaikat tarvitsevat nyt niihin koulutettuja nuoria. Tämä on tällainen noidankehä Ongelmahan on siinä, että monissa maissa jo vuositolkulla on ollut esillä kysymys oikeasta ammattimaisuudesta. Sitä ei käsitelty, jos nuorille sanoo, että te olette, sen arvois, te olette arvokkaita vaan, kun te olette ylioppilaslaki päässä, <clears throat> niin silloin puuttuvat ihmiset näistä työpaikoista. Työpaikkoja ei ole, koska ei ihmisiä ja ihmisiä ei ole, koska työpaikkoja ei ole. Minä olen nyt ollut 25 vuotta täällä. Ja 90-luvulla minä aina yritin saada keskusteluissa eh, esiin sen asian, että nuorisotyöttömyys ei ole mikään sellainen asia, joka riippuu vaan väärään johtamiseen tai väärään politiikkaan koulutussektorilla. No miksi meillä Saksassa on niin vähän nuorisotyöttömyyttä? Totta kai meillä menee myös muuten paremmin mutta tämä ei ole ainoa asia. Jos meillä on niin, olisi niin paljon nuoria kuin Espanjassa, jolla on korkeakoulukoulutus, mutta ei mitään käytännön koulutusta, niin meilläkin olisi paljon, paljon korkeampi nuorisotyöttömyys kuin mitä nyt on. Tämä tarkoittaa sitä, että periaatteessa tällä koulutussektorilla täytyy löytää uusia teitä ei nyt, ei nyt välttämättä niin, mitä ei se ole pelkästään Saksa, vaan Alankomaat, Itävalta ja muutkin toimivat. Täytyy löytää tällainen duaali koulutustie. Eli koulutusta työpaikalla ja koulutusta koulussa samanaikaisesti. Ja silloin meillä on, sitten saadaan tällainen konkreettinen ammatti, jota voi myös harjoittaa, jota voi oppia. Ja sen voi myös myöhemmin, jos haluaa siihen sitä voi jatkaa, voi, opiskeluja voi jatkaa, jos haluaa. Ja tämä ajatus on upea idea, ja minä olen todella onnellinen siitä. että Espanjan hallitus on halukas ja kiinnostunut Saksan työministerin kanssa käsittelemään tätä asiaa. He ovat kokoontuneet ja lähtevät yhteistyöhön. Tämä ei tietenkään tapahdu yön yli Espanjassa, että nuorisotyöttömyys vähentyisi, mutta se tulee kuitenkin ajan mittaan siihen johtamaan. Siksi koulutuspolitiikka on sellainen politiikka, joka, joka, ei, joka ei pitäisi liittyä pelkästään vaaleihin, vaan siinä pitää panostaa tulevaisuuteen. Tässä on paljon tehtävää. Sanon vielä, meillä on vielä paljon pienempiä sektoreita. Ajatellaan, jos ranskalaiskollegat, sanon teille, että minä näin naapurina, Ranskan naapurina, minä kärsin tällaisesta äh, äh, huonosta edestä. Minä asun saar, Saarimaalla, joka on lähellä Ranskaa ja Luxemburgia. Minä en saa, en ko- ammattioppilaita saar, Saarlandissa. Se ei ole. Minun kampaajani halusi kernaasti nuoren ranskalaisen ammattioppilaan, mutta se ei onnistu. Hänen täytyisi äh, maksaa tiettyä veroa Ranskan valtiolle, koska sillä taas tuottaa koulutusta, jossa tämä oppilas käy. Tämä on ihan hullua. Se on ihan hullua olen nyt yhdessä asiantuntijoiden kanssa miettimässä, millä tavalla tämä kaksi, kahden kansakunnan välinen ongelma voitaisiin ratkaista. Sain tänään aamulla sähköpostin eräältä onnettomalta äh, isältä Lotringista, joka sanoi, että eihän tämä Eurooppaa. Minun yksi poikani ei voi mennä Saarlandiin äh, harjoittamaan oppiaan. Hän on, puhuu saksaakin kaiken lisäksi. Sellaista saksalaista äh, murretta. Onko tämä nyt Eurooppa? Ei. Tämä on, tämä on kahden kansakunnan välinen asia, että me, että me emme pysty ratkomaan. Se, se pitäisi, maiden pitäisi ratkaista tämän nuorten etujen mukaisesti. Tällainenkin kuuluisi tähän tekstiin, mutta ne ovat ehkä sellaisia juttuja, jotka koskevat lähinnä Saksaa ja Ranskaa, jotka ei nyt tässä selviä. Ja vielä yksi asia, tämä teksti, jonka kollega Papenikola on laatinut, sehän on, on tällainen sen selvittänyt, mitä olisi pitänyt tehdä 2010-2014, mutta tulevaisuutta varten pitäisi myös nähdä, että nyt komissio on nyt saattanut tiettyjä asioita liikkeelle ja myös neuvosto, tällainen aloite, joka on, mikä se nimi on, olikaan, nuoriso, nuorison koulutusaloita kolme miljoonaa euroa, kolme miljardia euroa vapautetaan tähän. Eihän tämä raha tule meidän pienestä koulutusbudjetista, vaan se tulee Euroopan sosiaalirahastosta. Ja tämä osoittaa, miten tärkeää on, että me todellakin olemme yhteistyössä. Nyt tämä kolme miljardia, niin kuin kollega sanoi, eihän silläkään maailmaa voi pelastaa. Eihän, eihän me voi mitään, mitenkään maailmaa voi pelastaa, mutta voidaan yksittäisiä asioita asettaa rinnakkain ja yrittää löytää oikea tie ammatillisen koulutuksen saralla, erityisesti nuorten kohdalla. Tämähän on muuten hukkaan mennyt sukupolvi, ellei heitä auteta. Ja sitten vielä yksi asia, että tämäkin on tullut esille tässä mietinnössä, nimittäin nämä nuoret, pystyvätkö nuoret itse ö, ö, rakentamaan bisnestä? Ovatko he riittävän luovia? Tänään aamulla ja puhumme luovuudesta Maria Teresia mietinnön kohdalla. Tästä puuttuu ehkä pikkusen rohkeutta, että lähtee vaikka astianpesijänä, aloittaa astianpesijänä ja sitten jatkaa siitä. Ehkä viime vuosina on ollut vähän liian helppoa ja yksinkertaista. Paikka tuli myös valtionvaroilla, on, pysytte niin kuin pinnalla. Sitten jos on pakko tehdä jotain, tähän Amerikassa usein tapaa asianlaita, koska siellä ei sellaista sosiaalista turvaverkkoa niin kuin meillä, niin sitten tulee ehkä enemmän luovuuttakin. Siksi minä toivoisin, että myös tämä luovuus tulisi näissä kysymyksissä enemmän yhteiskunnassa keskustelun kohteeksi, koska ehkä sillä tavalla nuoret voisivat helpommin sitten löytää työpaikan. Tämä oli nyt minun panokseni tähän. Papanikolla on mietintöön George, jos vielä lopuksi sanoo jotakin. Kaikille totean, että meidän täytyy ton, torstaihin mennessä sitten saada tarkistukset valmiiksi. Olen pahoillani mutta työllisyysvaliokunta on tähän syypää, koska he, työllisyysvaliokunta antoi meidän odottaa kuukausi tolkulla tätä. I believe that this discussion... Uh, niin, uskoisin, että tämä keskustelu osoittaa jälleen kerran sen, että kaikki olemme hyvin kiinnostuneita nuorison tilanteesta. Ja voidaan nähdä jälkeen, että unionissa on kapasiteettia auttaa nuorisoa kaikissa jäsenvaltioissa, mutta ilman muuta kukaan ei sitä voi olla tyytyväinen hetkessä tilanteessa, kun Euroopan unioni on tällä hetkellä taantumassa ja budjettileikkauksia viljellään laajalti unionissa ja myös kansalaiset ovat hyvin pettyneitä tämän kaikki liittyy myöskin euroskeptismiin, jota Euroopassa näkyy. Eli ihmiset eivät ole kovinkaan optimistisia sen suhteen, miltä miltä heidän eurooppalaiset arvonsa ideansa näyttävät tällä hetkellä. No niin, miten me jatkamme tämän mietinnön suhteen. Ja kuten muistatte varmaankin meidän johdannossamme pari kuukautta sitten, olemme hyvin kriittisiä äh, jäsenvaltioiden tulosten tehokkuuden suhteen, heidän strategiansa suhteen. Mutta jos se tosiasia, että on strategia, ja tästä me keskustelimme jo komission kanssa, on todellakin ensimmäinen kerta, kun meillä on strategia. Ja nyt kun keskustelemme tämän strategian edistymisestä ja näemme vähän mihin suuntaan asiat ovat kehittyneet ja kuinka voimme antaa toimijoiden taholta ehdotuksia ja ideoita, jotka voidaan olla tehokkaampia eurooppaisella tasolla. Tiedän, että ensi kuukausina suunnitellaan neuvostossa erityiskokousta, jossa katsotaan tätä aloitetta ja tiedän, että Paros no jo noin kaksi vuotta sitten totesi, että meidän pitää luoda mahdollisuuksia nuorisolle. Ja sitten nämä myöskin jäsenvaltioissa on paljon työryhmiä, mutta niistä ei vielä palautetta. No, mutta tässä tarvitaan horisontaalista laajempaa lähestymistapaa, koska muuten nuorisoasioita ei voida tehokkaasti ratkaista. En tiedä muistako, että meillä oli muutama kuukausi sitten tapahtuma, joka, järjestettiin, ja sitten tuli myöskin Kreikan nuorisoministerit paikalle keskityn tästä UMFF-ohjelmasta, millä voidaan tukea nuoria, erityisesti juuri kriisimaiden nuortia, siis kreikkalaisia ja, ja espanjalaisia nuoria. Ja totesin siellä, että meillä on 56 prosenttia nuorisotyöttömyyttä ja Saksassa oli 80 prosenttia. Ja sitten se todettiin, että Saksassa on tämä duaalikoulutusjärjestelmä – Jotenkin helppo on sanoa tämä. Ja sitten seuraavana päivänä Kreikan mediassa kirjoitettiin, tiedotusvälineissä kirjoitettiin parin kolmen analystin taholta, että pitää olla varovaisia, jos käytämme tätä järjestelmää meillä. Jos meillä on työntekijöitä ilman mitään suojeltuja oikeuksia työpaikoilla. Tämä ei ole meille realiteetti. Meidän pitää ensin muuttaa meidän ihmisten mentaliteetti ja keskittyä ratkaisuihin ja kertoa ihmisille, jos me muuta myöskin ajattelutapaamme. Jos me pyrii käyttämään muista maista tulevia parhaita käytänteitä, jos me pystymme myöskin ymmärtämään samalla sitten, kuinka näitä välineitä voidaan tehokkaasti käyttää, niin me pysymme edelleenkin teoreettisessa keskustelussa ja mitään lisäarvoa ei voida saada seuraavalle strategiakaudelle tästä. Uskon, että kaikki täällä mainitut asiat ovat, ovat tärkeitä kuin aivovuoto tai koskisiko sitä, että nuoret saattavat eh, etääntyä meistä, jos emme muuta politiikkaamme. Todellakaan kukaan ei voi olla varma ja täysin optimistinen, että lyhyellä aikavälillä me saamme tehokkaita ratkaisuja ja päätelmiä ja tuloksia, joilla voidaan tehdä sitten suuria tai saada aikaan suuria muutoksia jos katsotaan UMFF, niin tässä voidaan olla samaa mieltä. Mutta mitä voimme sitten kuitenkin tehdä tämän asian suhteen on, että olemme innovatiivisempia, dynaamisempia kuin olemme olleet tähän mennessä. Ja käytämme uusia teknologioita ja sosiaalista mediaa, jotta nähdään, missä nuoret ovat tällä ohjelmakaudella ja miten voimme lähestyä heitä. Näin yhteenvetona uskon, vaikkakin meillä aika vähän aikaa tarkistuksen jättöä varten, meillä tulee onkin keskustelu ja ja koordinointivaihe viimeisille tarkistuksille. Kaikki tarkistukset ovat tervetulleita. jotta voidaan sitten tehdä tehokas ja innovatiivinen ajatusten käyttö nuorisoasioihin. Haluan kiittää kollegoita hyvistä kommenteista ja panoksesta. Mä tiedän, että jotka että minä pystyn tässä hyvin nuorisoasia vastaan on. No, Minulla on kyllä vähän harmaita hiuksia tullut näinä päivinä, mutta kuitenkin pyrin seuraamaan kehitystä tällä hetkellä. Ja pyrin tekemään se mahdollisimman tehokkaasti. Toivottavasti tämä riittää teille. Pyrimme tekemään parhaamme. Tämä on mietinnön tärkein tavoite. Ja uskon, että ajoitus on hyvä neuvoston kokouksesta varmaan tulee myöskin arvokas panos ja viesti kaikkien EU-toimijoiden suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Kuten kaikki tietävät, torstaina kello 12 on sitten määräaika tarkistuksen jättämiselle. Sitten kohta kuusi. Nuorisotyöttömyyden torjunta, selvitymiskeinot tässähän tämä äskeinen juttu jatkuu, koska mehän keskustelimme kelleen tuo työttömyydestä ja tässä on ministeri Vallen lausunto työllisyysvaliokunnalle. Käymme tästä lyhyen keskustelun, koska äsken keskustelimme tästä kosolti jo. Mutta nyt voit esitellä lausuntosi, ole hyvä. Del Valle. Del Valle. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaankin eh, te olette aivan oikeassa. Tämä lausunto, jonka tässä esittelen, se liittyy tietenkin loogisesti Rapapa Nikolaun eh, mietintöön. Ennen kuin menen itse asiaan, olen aivan samaa mieltä siitä, jonka esititte, ajatuksesta, jonka esititte puheenjohtaja juuri tästä asiasta. Ja e, tämä, e, tätä voidaan sanoa noidan kehäksi. E, se on erittäin vaarallinen tämä tragedia, jota katsomme. Mutta sitten asiaan minun näkökulmastani ja koulutusnäkökulmasta ehdotan neljä suositusta, jotka auttavat puuttumaan nuorisotyöttömyyteen. Siinä 23 prosenttia nuorisosta Euroopassa ja joissakin maissa, Espanjassa, Kreikassa yli 50 prosenttia. Mutta investointi koulutukseen jäsenvaltioissa, samoin kuin laadukas harjoittelu, opiskelujaksoja yhdistelevä koulutusmalli. Tarvitaan myös sellainen puite, jossa pyritään lisäämään tutkintojen selkeyttä ja tunnustamista. Mitä tulee tähän ensimmäiseen huomioon, sanoisin, että olen huolestunut budjettileikkauksista, joita on tehty jäsenvaltioissa koulutuksen alalla. Tässä koulutuksella on melko pieni rooli, jos sillä ei ole merkittäviä resursseja. Kyseessä on siitä, että koulutetaan, jotta saataisiin sosiaalista hyvinvointia korkeammalle tasolle. Ja niin kuin tiedätte, ei ole laadukasta koulutusta, jos ei ole riittävästi siihen varoja. Niinpä kun investoidaan koulutukseen kriisin aikana, sitä ei pitäisi pitää kustannuksena, vaan investointina nimenomaan. Ja se on välttämätön investointi. Ja tällä tavoin nykyinen nuoriso voi rakentaa tulevaisuutta. Lisäksi haluaisin kiinnittää jäsenvaltioiden huomiota siihen, että kehitetään järjestelmää, joka on harjoitteluopiskelujaksoja yhdistelevä, jossa on teoreettista ja käytännön opetusta. Teoria ja käytäntöä, kun yhdistetään, siinä on yhteys työmarkkinoihin suoraan koulutuksesta ja tällä tavoin saadaan aikaan sellaista työvoimaa, jolla on työmarkkinoiden kaipaama osaaminen Tämä, tässä otetaan myös huomioon koulupudokkaat ja haluaisin painottaa sellaista järjestelmää, jossa pitää olla laadukas pohja ja nuorilla on arvokkaat ihmisarvoiset työolot ja työehdot työmarkkinoille. Työmarkkinoilla on tällä hetkellä näillä aloilla usein turvattomat olosuhteet. Minä kannatan tässä erityisesti ammatillista koulutusta. Ja voin kommentoida tätä vielä puheenjohtajalle, kun hän palaa, ja kommentoin tätä myöhemmin vielä. Haluaisin, että kun tällaiset takuut otetaan käyttöön, minä kannatan nimenomaan ammattikoulutusta. Petra tuntee tämän Thomas Mann eh, käsitteli tätä eh, kirjassaan Budebrock. Ja tästä haluaisin eh, esittää lainauksen. Minun mielestäni se osoittaa erittäin tärkeästi, miten tärkeää on tämä yhdistelykoulutusmalli, mutta se liittyy nimenomaan Budebrokiin. Konsuli sanoo, että käytännön ajatukset, no niin, ei sellaisia minulle ne ovat kuin sieniä, jotka tulevat koulutuslaitoksista ja kauppakouluista, teknisistä kouluista. Ja sillä tavoin klassisesta koulutuksesta tulee pelkää hölmöilyä ja tällä tavoin vain rahan ansaitsemista. Mutta toisaalta tämä on vähän tyhmää pitkällä aikavälillä. Tämä konsuli on asettelemassa vastakkain niitä hyötyjä, joita on yhdistelykoulutuksella eh, suhteessa eh, klassiseen koulutukseen. Toisaalta pitää muistaa, että mm, investoinnit eh, ammattikoulutukseen, niiden ei pitäisi vähentää investointeja korkeakoulutukseen. Tällä tavoin se on tärkeä väline silloin, kun halutaan edistää kilpailukykyistä tietotalousta, joka toimii dynaamisesti koko maailmassa. Tämä tulee strategiaa 2020. Ja lisäksi haluaisin, että pitäisi edelleen parantaa Euroopan unionin tutkintojen tunnustamista eri Euroopan maissa tässä pitäisi olla Euroopassa todistukset käytössä eurooppalaiset tutkintojen viitekehykset. Kyse on ikään kuin keskinäisestä tunnustamisesta, mutta sama järjestelmä ei kuitenkaan päde ammatilliseen koulutukseen. Se olisi tärkeää, että saataisiin liikkuvuus paremmalle tolalle. Ja vielä lopuksi haluaisin painottaa, miten tärkeä on nuorisotakuujärjestelmä. järjestelmä ja haluaisin vedota jäsenvaltioihin, jotta ne lisäisivät tätä 6 miljardin budjettia 2020 mennessä niin, että päästäisiin 30 vuoteen tätä kautta. Otan huomioon nämä ajatukset, joita teillä on, mutta haluaisin esittää tässä pari käytännön seikkaa. Ensinnäkin meidän täytyy kiinnittää huomiota käytännössä, että juuri tänään Pariisissa on Pari, Pariisissa on kokous, jossa pohditaan nuorisokysymystä ja Ranskan hallitus esittää konkreettisen ehdotuksensa, joka liittyy nuorisotyöttömyyteen. Ja tästä kommentti. Mitä rahaa meillä on käytössämme? jotta voisimme kohdata tämän nuorisotyöttömyysongelman. Tässä aivan nopeasti, lyhyesti eh, ja teoreettisesti tällä hetkellä on käytössä toisaalta 6 miljardia euroa, jotka on komission myöntämät 2014-2020 17 miljardia eh, on niistä varoista, joita ei ole vielä käytetty ja ottaisin esiin, että joskus pitäisi ottaa, ottaa huomioon myös ne 10 eh, miljardia eh, niin eh, Saksan pankki on antanut käyttöön LKV-järjestelmän kautta. Ja sillä voisi olla nämä tietyt vaikutukset. Niinpä tällä hetkellä 32 miljardia euroa, jonka avulla voidaan puuttua tähän ongelmaan, mutta tähän mennessä ei ole mitään suunnitelmia tehty, ei jäsenvaltioissa eikä Euroopan unionissa ja komissiossa, kenelläkään ei ole konkreettisia suunnitelmia, ei Saksallakaan, jonka, jolla on hyvää tahtoa, mutta ei mitään konkreettista esitettävää ja toisaalta taas Saksa on tässä merkittävässä roolissa, mm, aivan kuten puheenjohtaja mainitsi, eh, koska tässä on yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, kun puututaan nuorisotyöttömyyteen. Tässä Saksan ehdotuksessa, jossa puhutaan nimenomaan eh, siitä, että puututaan niihin esteisiin, jotka ovat merkittäviä. Eh, esimerkiksi tätä Saksan suunnitelmaa pitäisi tarkastella hyvin tarkasti. Ja Merkel on kutsunut 3. heinäkuuta Berliinin e, työministerit ja valtiovarainministerit jäsenvaltioista ja 27 e, jäsenvaltion e, työvoimatoimistoita ja seitsemässä päivä heinäkuuta keskustellaan rahoituskysymyksistä konkreettisesti. Silti, jotta saadaan aikaan tällainen suunnitelma, meillä on yksi ongelma. Bundestag ei voi hyväksyä tätä näin myöhäisessä lainsäädäntökauden vaiheessa, koska ennen lomia 28. Eh, kesäkuuta tapahtuu tämä juuri juuri ennen tuota heinäkuun kokousta. Ja toinen ja kolmas päivä tämä pidetään ja 22. päivä on Saksan vaalit. Niinpä minä pelkään, että mitään konkreettista ei saada aikaan ennen syyskuuta ja syksyä. Ja tämä FVU w järjestelmä on siinä olennainen osa. Ja sitten vielä viesti, ja haluan muistuttaa 2008 Bild Zeitung ja paikallinen pankki, koko maan tyhmin pankki, oli siirtänyt 350 miljoonaa euroa syyskuussa Lehman Brothersille vain muutama tunti ennen kuin tämä pankki romahti ja tämä oli eh, tietenkin lähtökohtana koko kriisille. Ja se aiheutti tämän kriisin ei yksinään, mutta kuitenkin tämän kriisin, josta eh, nyt kärsimme, ja se on myös eh, syynä nuorisotyöttömyyteen. Kiitoksia kovasti ja puheenjohtaja minä äh, esitin tässä Thomas Mannin äh, työstä Budenbrokista äh, tietyn lainauksen. Voin sitä kommentoida myöhemmin. <clears throat> Minä en edusta Saksan liittotasavaltaa, mutta en ole ihan varma, onko Saksan liittotasavalta syyllinen siihen, että Espanjan koulutusjärjestelmä ei ole sellainen kuin se voisi olla – koska on toisenlaisia käsityksiä. Nyt jos voimme auttaa, haluamme auttaa, niin me teemme sen oman etumme mukaisesti, koska me emme halua, että, että sellainen maa kuin Espanja, haluamme, että sellainen maa kuin Espanja saisi nuorisolleen taas töitä. Ei ole varmasti mitään parlamenttia, mikä se koostumus sitten onkin Saksassa, joka sitä vastustaisi että se, mitä työministeri yhdessä teidän ministerin kanssa yrittää saada aikaan, te voitte olla varmaa, että kuka meillä, meillä hallitsee, joko me, CDU, tai teidän ystävänne sosiaalidemokraatit, te voitte olla varmoja, että Saksan äh, liittopäivän edustajat ovat järkeviä ja iloisia, jos ne lopultakin äh, voivat olla antamatta rahaa jollekin pankille, vaan että sellaisiin aloitteisiin, jotka koskevat koulutusta, nuorten koulutusta, siinä mielessä me emme ole, olemme kyllä yhtä mieltä, miten se jatkuu, emme voi sanoa, mutta olen varma, Tunnen nimittäin meidän äh, työministerimme, ja kyllähän saa ennen vaaleja jotain aikaa. Saa nähdä, kuka tulee hänestä jälkeen, onko se sosiaalidemokraatti, joka on ehkä yhtä viisas ja jatkaa tätä työtä. Tämä tästä Saksasta ja Espanjasta ja saksalaisten syyllisyydestä kriisin suhteen. Rova Sanchez Schmidt. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja onnittelut tässä esittelijä Menendezel Vaje tästä lausunnosta. Aivan nopeasti tämä kysymys esitettiin, mitä varoja meillä on käytössä. Me haluaisin muistuttaa, että koulutusohjelman ulkopuolella on rakennerahasto ja nuorisostrategia. Se pätee tietenkin myös Papa Nikolaun mietintöön. Kaikkien pitää kohdistua myös aluetasolle, kansalliselle tasolle. Ja tässä pitää eh, nyt nimenomaan eh, sosiaalirahastoa, jota käytetään myös laajalti nuorisotarkoituksiin, varsinkin kun haetaan ensimmäistä työpaikkaa ja haluan muistuttaa, että nämä strategiat, joita pitää kehittää myös paikallis- ja aluetasoilla, ne ovat merkittävä osa kumppanuutta. Toisaalta on mukana paikallistaso, joka saa toimintaa aikaiseksi ja usein siellä olla, on toimivaltuudet koulutuksen alalla. Ja äskenhän juuri kuulimme näistä kysymyksistä nuorisostrategia-asiassa. Meidän täytyy rakentaa yhteys näiden strategioiden välillä. Niiden avulla voidaan puuttua nuorisotyöttömyyteen yritysten kanssa ja siitä syystä paikallistaso on tärkeä. Strategiat pitää saada eh, käytäntöön eh, paikallistasolla. Eh, niinpä koulutus, ammatillinen koulutus, ne ovat hyvin tärkeitä. Kiitoksia. Herra Takkula. Puheenjohtaja Ensinnäkin Emilalle sanoisin, että hyvä lausunto ja erittäin hyvä, että nostetaan ammatillisen koulutuksen tärkeys esille ja varsinkin tuo kohta yksi on erittäin, erittäin niin tärkeä. Mutta sen verran haluaisin vaan tähän niin sanoa, että minusta tuntuu, että semmoinen isompi kuvio jollakin tavalla meidän pitäisi niin täällä Euroopan parlamentin jäseninä nostaa esille, on se, että jollakin tavalla nämä rakenteet nyt ovat aivan liian jäykät. Ja vähän tähän niin kuin liittyen otan nyt vain yhden esimerkin. Olen työskennellyt kahden luovan teollisuuden yrityksen kanssa tässä viime aikoina melko paljon. Ja toinen työllisti kolme vuotta sitten 30 ihmistä, tänä päivänä melkein 700 ihmistä. Tämä yrityksen kasvu on näin nopea. Ja he haluaisivat jatkaa Suomessa ja Espanjassa, nimenomaan Barcelona-Espoo-akselilla. Mutta nyt ongelma on vain se, että kun Yhdysvalloista on tarjottu 50 miljoonaa euroa välittömästi, jos ne siirtävät sinne tuotannon. Kiinasta on tarjottu 100 miljoonaa, jos ne siirtää tuotannon sinne. Silloin lähtisi kaikki nämä työpaikat. Ja me olemme nyt käyneet läpi Euroopan unionin eri vaihtoehtoja. Me, me komission edustajia samassa palaverissa ja me katsottiin, että jos kaksi täyspäistä ja täyspäiväistä konsulttia voitaisiin löytää, jotka tekisivät työtä näiden yritysten puolesta – niin mahdollisesti eri Euroopan unionin ohjelmista ne voisivat saada 3-4 miljoonaa euroa tukea kasaan. Ja niin kuin tiedätte, tämmöinen rakenne, mikä meillä tällä hetkellä on, johtaa hyvin nopeasti siihen, että nämä kasvavat yritykset siirtyvät muualle, eivätkä pysy Euroopan unionin alueella. Ja tämä on tämmöinen iso rakenteellinen kysymys, mihin meidän pitäisi nyt nopeasti pystyä niin kuin vastaamaan, että me, me löydettäisiin myöskin näille yrityksille täällä kestävää rahoitusta. pankeille me on löydetty, niin kuin tässä on viime aikoina nähty, pankeille kyllä on löytynyt rahoitus, mutta näille kasvuyrityksille. Ja nämäkin yritykset on nimenomaan luovan teollisuuden ala yrityksiä, työllistävät paljon nuoria. Ja tämä jollakin tavalla on niin huolestuttaa se, että meiltä karkaa työ ja me joudumme siihen tilanteeseen, että meillä ei olekaan enää tarjota työtä, vaan me alamme tarjoamaan tukea. Ja toisaalta kun me satsaamme koulutukseen, niin tämän koulutuksen pitäisi nimenomaan olla osaltaan niin rohkaisemassa sitä, että syntyy uusia työpaikkoja, innovatiivisia työpaikkoja, syntyy uutta osaamista ja se osaaminen voidaan hyödyntää täällä Euroopan unionin alueella. Ja, ja tässä suhteessa jotenkin olen niin huolissaan tästä isosta kuvasta, eli me emme selvinny nuorisotyöttömyyden torjunnasta, jos me emme niin myöskin muuta, muuta niin asennetta näihin kasvuyrityksiin, eurooppalaisiin yrityksiin ja, ja siihen, että me haluamme pitää ne sisämarkkinoilla voimakkaammin kuin mitä tänä päivänä, tänä päivänä tapahtuu. Mutta ehkä summa summarum, niin kuin totesin alkuun, että tämä mitä Emilio tässä omassa raportissa esittää, nämä ovat koulutuksen alalla niin kuin tärkeitä, tärkeitä keinoja, mutta tämä iso kuva me emme saa, emme saa unohtaa ja, ja siihen nyt tarvittaisiin niin kuin uudenlaisia toimia. Komission ja parlamentin ja neuvoston kaikkien, kaikkien yhdessä mm, toimien, että me voitaisiin löytää sitten uudenlainen lähestymistapa ja uudenlainen kulttuuri myöskin. Kiitoksia, herra Tavares. Muito obrigado, senhora presidente. Como a maior parte dos temas já foram... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, suurin osa teemoista on tullutkin jo esille kollegoiden taholta äsken käydyssä keskustelussa. Joten keskustelu vähän omassa puheenvuorossani rahoitukseen. hyvän tahdon osoituksena. Ja yhteistyö jäsenvaltioiden kesken, ne ovatkin aina tervetulleita. Mutta kuitenkin meidän pitäisi katsoa Euroopan unionin välineitä, erityisesti Euroopan investointipankka, niin kriisin alun jälkeen investointipankki on arvost, äh, investoinut näihin niin sanottuihin BICS-maihin, mutta he ovat investoineet vähemmän kuin muihin maihin – niin tietenkin pankki kertoi, että hankkijoilla pitää 3A-luokittelua, eikä voi investoida niin vapaasti kuin aikaisemmin. Mutta ehkä olisi hyvä luoda joku virasto euromat joka katsoisi projekteja ja sertifioisi niitä, jotta investointi voisi tapahtua näiden tämän viraston kautta. Ja näin saataisiin parempaa tukea Portugalle, Espanjalle, Kreikalle. Ja voitaisiin myöskin paremmin tukea näiden maiden nuorisoa tulevaisuudessa. Ehkä tällainen virasto olisi hyvä tukijärjestelmä BICS-maille. Ja tällöin meillä olisi tarpeeksi resursseja nuorten ihmisten elämän tukemiseksi. Niin ja sitten vielä aluksi halusin oikeastaan todeta, että tämä on hyvin myönteinen mietintö ja tulen tukemaan teitä. Kiitoksia. Kollega. Kiitoksia, kollega Skovea. Kiitoksia, grazie, <clears throat> Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen hyvin tyytyväinen esittelijän tekemään mietintöön. Kuten täällä todettiin jo aikaisemmin, niin tämä lähtökohtana se, että taistellaan nuorisotyötä työttömyyttä vastaan, on varmaankin parasta mahdollisesta koulutusta. Meillä on huomattava nuorisotyöttömyys meillä minun maassani ja myöskin koulutusjärjestelmä on sellainen, että se ehkä ole ihan parhaasta päästä. Se ehkä ihan parhaalla tavalla valmistelee työelämää. Joten ilman muuta pitää löytää enemmän yhtymäkohtia koulutuselämän, yliopistoelämän valmisteluun ja työelämän välille – koska muuten menetetään paljon. Ja muuten, koska meillä muuten jää paljon työttömyyttä ja työpaikkoja vapaaksi. Niin tällainen duaalinen koulutusjärjestelmä, että opintojen lisäksi on myöskin mahdollista käydä käytännössä katsomassa kentällä tehtäviä. Tämäkin olisi tietenkin hyvä ero siihen, mitä taas sitten laki alan opiskelija, joka ei ole koskaan ollut käymässä tuomioistuimessa. Niin tietenkin tässä on huomattava ero taas sitten siis verrattuna, mitä USAssa koulutus tapahtuu. Olisi niin tärkeää antaa aloitteita nuorisolle. Monissa maissa on olemassa jo tällaisia verojärjestelmiä, jotka sitten tukevat sitä, että nuoret aloittavat yritystoiminnan tai päästäänkin työelämään tämän kautta. Mutta tällä hetkellä verojärjestelmät eivät kyllä tue nuorisoyrittäjiä säästövoimat ovat vallalla ja ne painostavat eh, nuorison ponnisteluja. Kuitenkin nuorilla on halua investoida ja heillä on mielikuvitusta, joten he tarvitsevat vain sitten varoja, jotta he voivat tähtää työllisyyden tielle. Tämä on se hyvin tärkeää. Ja hyvä ottaa tämä esille myöskin mietinnössä. Tällaiset voisivat olla meidän työmme suuntaviivat. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Herra Kavara. Merci. Kiitoksia. Minä haluaisin esittää neljä huomiota aivan nopeasti ja kommentoida eh, herra Delvajelle eh, minua mm, hämmästyttää, miten eh, todellakin laadukasta ajattelua teillä täällä takana on hyvin realistista ja tämä osoittaa pitkän kokemuksen. Se on tärkeää tässä. Kiitoksia. Nuorisotyöttömyys ensinnäkin, aivan kuten sanoi herra Skuria juuri, kyse on koulutusasiasta, johon pitää puuttua hyvin nopeasti, koska monessakin maassa meillä on vanhetuneet järjestelmät, jotka eivät ole nykyisen taloustilanteen tasolla, ja se on esteenä nuorille. Nuorten työ ei ole mitenkään irrallaan muusta taloudesta, ja varsinkin silloin kun tilauksia on ja kasvua on, pitää saada aikaan työllisyyden alalla eh, uudistuksia, eh, samoin kuin etsiä parempaa eh, kilpailukykyä tavaroille ja palveluille maailmanlaajuisestikin. Ja sitten tämän lisäksi kaikkihan tietävät, että meillä täytyy olla eh, eh, tiukka budjettipolitiikkaa, mutta pitää rajoittaa sitä niin, että eh, kasvua voi kuitenkin tapahtua. Euroopassa eh, pitää hallitusten eh, suhtautua tähän hyvin vakavasti ja lisäksi olemme nähneet 2008 lähtien eh, sen, miten paljon puutetta on talouspoliittisella ja verotuspoliittisella saralla Euroopan unionissa. Eh, me emme ole koskaan aikaisemmin 30-luvun eh, jälkeen nähneet, että yli puolet nuorista on työttömänä tietyissä maissa. Eh, ja tämä johtaa valtaviin seurauksiin, joten kehotan, että tässä kun mietimme näitä asioita, mm, on tärkeää, että todellakin herätämme tässä asiassa ja soitamme hälytyskelloja. Tässä meidän täytyy yhdistyä poliittisesti talouden hallintakysymyksissä ja meidän täytyy ottaa sellaiset järjestelmät käyttöön, jotka toimivat. Tässä herra Tavares puhui siitä, mikä vaikeus tässä olisi käyttää investointipankkia. Tässä pankki pelkää lainata, koska se pelkää, että se luokitetaan huonommaksi. Sellaista tilannettahan ei voi sietää. Tässähän pitää tili, poliitikkojen ryhtyä toimenpiteisiin. Kiitos. Panajota. Sitten edustaja Panajota. Je vous remercie, Madame la Présidente, chers collègues. Niin, hyvät kollegat, kiitoksia ja haluaisin onnitella ensin mm, esittelijää, valmistelijaa tästä asiakirjasta. Olen aivan hänen kanssaan samaa mieltä. Meidän pitää painottaa ammatillista koulutusta, jotta voitaisiin kohdata eh, työelämän haasteet ja vaatimukset. Tämä liittyy myös uudistusvaatimuksiin jäsenvaltioissa minä haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne kolmeen seikkaan. Siinä on mahdollisuuksia eh, myös kehittää tätä lausantoa. Ensinnäkin eh, maailmanlaajuinen ympäristö, siinä meidän pitäisi eh, sopeutua kehityksiin ja siinä mielessä ottaa käyttöön yhdistelyopiskelumalli. Nuorilla olisi tällä tavoin mahdollisuus saada riittävä pätevyys ja he olisivat paljon kilpailukykyisempiä. Heillä olisi paljon paremmat tulevaisuuden näkymät työmarkkinoilla. Toiseksi on tärkeää, että edistetään yhteyksiä yrityselämän, tutkimuksen, koulutuksen välillä. Muussa tapauksessa meillä on Euroopassa aina vain lisää työttömiä ja ristiriitaisesti on nähtävissä, että yhä enemmän hyvin päteviä ihmisiä, tutkimuksen ja IT-alan ihmisiä lähtee ulkopuolelle. Meidän täytyy tällä tavoin tuoda esiin myös tutkimusala, teknologia, matematiikan ala, jotta katsotaan, että mahdollisuuksia myös työmarkkinoilla jatkossa. Ja kolmanneksi vielä Euroopan pitää ryhtyä toimiin, jotta kehitetään nuorten yritysmahdollisuuksia, yrittäjyysmahdollisuuksia ja tällä tavoin voitaisiin muuttaa myös asenteita – koska usein nuoret pelkäävät epäonnistuvansa yrittäjinä. Ja tällä tavoin saadaan aikaan kehitystä myös työmarkkinoilla. Kestävä kehitys tässä asiassa nuorten ei pitäisi ainoastaan katsoa, mitä tapahtuu, vaan heidän pitäisi pystyä osallistumaan uudistusprosesseihin – ja erilaisiin nuorisoon liittyviin politiikan aloihin. Kiitoksia, Santiago. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tietenkin haluan kiittää minäkin valmistelijaa hänen tekemästään työstä. Lausunto on hyvin konkreettinen ja rakentava. Tässä puhutaan koulutuksesta. Totta kai haluan tehdä selväksi, että minä haluan ehdottomasti muutoksia Espanjan koulutukseen, koulutusjärjestelmiin. Tässä on otettu tämäkin asia esiin. Ammatillisen koulutuksen arvo, yhdistelmäkoulutuksen arvo, se on aivan merkittävä. Ja monet kollegat mainitsivat sen, että voitaisiin mainita tuki nuorille yrittäjille aivan eksplisiittisesti tekstissä. On erittäin tärkeää, että tällä hetkellä toimittaisiin näin. Espanjassa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka haluaisivat äh, toimia pankeissa, äh, vakuutusyhtiöissä, mutta kuka haluaa perustaa oman yrityksen? Minun mielestäni se on tärkeää. Äh, pitäisi muuttaa mentaliteettia. Näin sanoi äskeinenkin puhuja, että koulutuksellisesti jo pyritään, pyritään edistämään yrittäjyyttä. Se ei ole mikään demoni koulutuksen kautta, tuen kautta, verotustukien kautta. Ja pitäisi myös helpottaa toimintaa. Yrityksen perustamisen ei pitäisi olla niin vaikeaa, pitäisi olla yksinkertaisempi, helpompi byrokratia. Ja tässä on asia, joka, jota on mainittu hyvin vähän, eli työlainsäädäntö niin, että se olisi riittävä. Ja tästä minun mielestäni suuri osa nuorten työllisyyden epäonnistumisesta. Eh, se johtuu eh, työlainsäädännöstä. Eh, Frankon aikana nuorilla ei ollut minkäännäköisiä oikeuksia, eli AY-oikeuksia ja lakko-oikeuksia. Sitten kun demokratia tuli, on tunnustettu nämä oikeudet, mutta myös Frankon aikana työntekijät olivat erittäin suojattuja, oli käytännössä mahdotonta sanoa ketään irti. Ja nämä etuoikeudet ovat säilyneet demokratian aikana. Mitä sitten tapahtui? Tehtiin sellaisia kuuden kuukauden työsopimuksia ja sitten kun kriisi tuli, niin sitten pistettiin pihalle ne, ketkä pystyttiin pistämään. Ja jos nyt katsotaan Espanjan työttömyyttä, näitä pitkän aikavälin tai pitkissä työsuhteissa tilanne ei ole niin dramaattinen, mutta kyse on näistä lyhyistä työsuhteista. Ja työlainsäädäntö, siinä pitäisi saada aikaan lisää muutoksia, jotta kaikki olisivat samassa tilanteessa. Ja sitten kun tulee parempi taloustilanne, niin kaikki voivat hyötyä siitä ta- taloustilanteesta. Tässä on myös en tiedä, tietääkö Morten näitä eh, kysymyksiä, eh, työelämän joustokysymys, se eh, hyödyttäisi paljonkin työelämää, varsinkin nuorten osalta. Kiitos. Selvä. Se, no niin, kiitos. Sitten on vielä herra Tamas Varne komissiosta. Tuliko se oikein? Eikö kukaan ole paikalla sieltä? Rouva, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. My name is Fiorella Perotto. I am from GED. Fiorella Perotto äh, koulutuspääosastolta. Niin, totta kai me tuemme laustoluonnoksen erotuksen sisällöä ja olemme tyytyväisiä ehdotuksia, joita valiokunta on meille tehnyt hyvin tärkeällä alueella, joilla toimia todellakin tarvitaan. Ja olemme samaa mieltä myöskin sitä mieltä, että koulutuksella ja ammattikoulutuksella on tärkeä rooli, kun pyritään estämään työttömyyttä. Ja koulutus ja ammattikoulutus ovat tärkeimpiä vakuutuksia työttömyyttä vastaan. Tuemme sitä, että koulupurkkaiden määrää pitää vähentää ja estää sitä koulutuksella ja ammattikoulutuksella. Se on tärkeä askel työllisyyden tiellä. Erityisesti tiettyjen herkkien ryhmien suhteen, nuorisoryhmien suhteen, jos nuori, äh, nuoriso jättää koulunsa aikaisemmin. Ja myöskin oppimisliikkuvuuden roolin esille ottaminen on tärkeää tässä, että annetaan mahdollisuuksia nuorille luoda yleisiä mahdollisuuksia, vaikka kieli, kielten oppimista. Tämä on täysin komission ehdotusten mukaista, että koulutus ja ammattikoulutus ohjelmia käyttäisi juuri yksittäisten henkilöiden oppimisen parantamiseen. Sitten olemme myöskin samaa mieltä teidän huolenaiheistanne liittyen budjettiuhkiin koulutukselle, budjettileikkauksiin. Tämän takia komissio on pyytänyt jäsenvaltioita katsomaan vähän eri tavalla säästöimiä, että voitaisiin prioritoida säästöt tiettyjen alueiden ja taas sitten taas tukea sitten tässä koulutusta ja ammattikoulutusta, koska tämä on taas kasvuala. Kun ajatellaan koulutusta, niin komissio on ottanut aloittaa keskusteluja kansallisella tasolla ja paikallistasolla jäsenvaltioissa koulutuksen ja ammattikoulutusjärjestelmien rahoituksesta ja kuinka voidaan parantaa niiden tehokkuutta, erityisesti juuri säästöaikoina kun pyritään käyttämään resursseja tehokkaasti ja sitten pääs parantamaan laatua samanaikaisesti. Olemme samaa mieltä teidän huolenaiheesta, että pitäisi vahvistaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jotta voidaan löytää työmarkkinoisuvat kyvyt ja pätevyydet ja estää se, että ettei synny epätasapainoa kykyjen ja työmarkkinoiden vaatimusten välillä ja ettei koulutusta järjellinen aikaisin pois. Tämä ei koske pelkästään ammattikoulutusta, myöskin korkeakoulutuksen puitteissa pitää taata se, että ihmiset ovat paremmin työllistettäviä. Ja juuri laatu on tämän asian ydin. Ja tätä juuri komissio tällä hetkellä jäsenvaltioiden kanssa juuri on panemassa täytäntöön. Pyrimme myös kehittämään eurooppalaisten avoimuus- ja tunnustamisvälineiden kehittämistä ammattipätevyyden suhteen koska näille juuri voidaan auttaa oppimisliikkuvuutta ja näin voidaan paremmin myöskin löytää paremmin työmarkkinoille suvat henkilöt ja parantaa työllisyyttä, työllistettävyyttä Euroopan unionissa. Myöskin tuemme sitä, että epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tuloksia pitäisi ottaa enemmän esille, kun katsotaan tätä asiaa. Tuemme myöskin teidän vetoomusten siinä mielessä, että nuorisotakuujärjestelmiä pitäisi panna täytäntöön ja tukea näitä rahastoista, erityisesti sosiaalirahastoista. Ja katsoa juuri niitä alueita ja ryhmiä, jotka tarvitsevat eniten apua. No, tämähän oli juuri päivän keskustelun aiheena myös. Haluaisin päättää puheenvuoroni muistamalla, että ensi huomenna 29.5. komissio tulemaan hyväksymään maakohtaiset suosituksensa. Ja ilman muuta monet näistä suosituksista tulevat katsomaan juuri niitä asioita, joita on täällä valiokunnassa otettu esille. Joten myöskin työllisyyspääosaston edustajat ja paikallinen tiedä, haluaako hän vielä kommentoida asiaa. Kiitoksia. No oikeastaan tähän ei paljon enää lausuttavaa. <clears throat> Kuka silloin? Ei ollut mitään, eh, mikään suuri kohtuuttomuus, jos hän ei pääse puhumaan. Sitten eh, Del Valle saa vielä lopuksi puheenvuoron. Eh, Kiitos puheenjohtaja. No, minä aloitan teistä. <clears throat> Luulenpa, Ehkä tässä on väärin käsitys. Haluaisin vielä selvittää, että minähän aloitin siitä sillä, että sanoin, että olen samaa mieltä teidän teoriani kanssa tästä kehästä. Selvä juttu. Ja sitten vielä <clears throat> totesin, minähän sanoin, mitkä, kerroin, mitkä ne esteet ovat jotka liittyvät äh, esimerkiksi sanotaan asian hyväksymiseen Saksan parlamentissa. Me, se ei tarkoittanut sitä, että, että minä vastustaisin kansallinen Merkelin aloitetta, ei suinkaan. Minä halusin vain sanoa, että tämä on demokraattinen ennakkoehto, joka on hyvä ja se on tärkeää, että, että tämä asia käsitellään myös Saksan liittopäivillä. Tietenkin ongelma, ongelma saattaa syntyä se saattaa johon, olla johtamatta johonkin, se olisi vahinko, mutta oli suunniteltu tapaamista kanslerin kanssa, ja, mutta tämä sitten liittyy taas tilanteeseen Saksan parlamentissa. No, tästä asiasta tämähän koskee myös ö, sitä sopusointua, joka kutakuinkin vallitsee kaikissa poliittisissa ryhmissä. Toimenpiteet, jotka auttavat nuorisotyöttömyyden vastustamista. Kaikki kannattavat niitä. Minä yritän nyt joka tapauksessa puhua lyhyesti ja ytimekkäästi. No kollegoiden kommentit ja huomautukset. Eivät, toiset eivät ole enää paikallakaan. Rova Sanchez Schmidt on paikalla. No totta kai minä tuen sitä, mitä sanoit. Se on selvä juttu. Herra Takkula ei ole paikalla. Minä myös tuen hänen lausumaansa. On kysymys tarpeellisesta konsensuksesta. Se olisi tietenkin mukava, jos olisi konsensus, herra Tavares. No, no rahoitus tietenkin ihan perustavanlaatuinen juttu. Ja nyt ne täytyy ihan avoimesti sanoa, Euroopan investointipankki on myös hyvin tärkeä. Ja minusta on oikeastaan aika hyvä, tämä tietysti voitaisiin hoitaa tarkistuksilla tai kompromissitarkistuksilla. Kyllä minä tätä tuen, että vielä otettaisiin tämä vielä e, myös EIPn rooli esille. Se on minusta oikein hyvä ajatus. Sitten herra Skurria, tietenkin on tärkeää, että parannetaan koulutusjärjestelmää. E, siinä ollaan kaikki varmasti saman samalla linjalla. Tämä yhdistelevä koulutusmalli, se olisi kaikille parempi. Ja tarvitaan tosiaankin verotuksen kautta kannustimia nuorisolle yrittäjyyteen, aivan kuten tässä sanottiinkin. Tällä hetkellä monissa maissa verotus ei tarjoa mitään etuja nuorisolle, ja tämä on ihan selvästi asia, johon pitäisi puuttua. Herra Kavada sanoi tässä jo asiana, eh, haluaisin eh, kiittää eh, hänen kommenteistaan. Olen aivan samaa mieltä siitä, että me emme pysty pitää nuorina, nuoria mitenkään erillisenä ryhmänä. Nuorisotyöttömyys ja muu työttömyys, niillä on yhteys. Ja tässä herra Kavada puhui myös siitä, että meiltä puuttuu yhteinen talouspolitiikka ja verotuspolitiikka, ja se on tässä asiassa ongelma, mutta siitähän ei puhuta nyt, mutta jo se 60 vuoden jälkeen voidaan sanoa, että tämä yhteinen talouspolitiikka ja sen puuttuminen on, on merkittävä haitta. Sitten herättää Tavares tosiaankin mm, tässä pelätään sitä, että tosiaankin tulee huono luokitus Euroopan investointipankille. Siihen pitäisi kyllä puuttua. Ja sitten lopuksi sanoisin vielä, että tosiaankin on tärkeää ja olennaista, että nähdään uudet haasteet minkälaisia haasteita edessä on. Ja se on hyvin tärkeä seikka. Minulla on äh, omassakin perheessä opettajia ja mm, heidänkin pitää nopeaan kehitykseen sopeutua totta kai. Ja uudet äh, menetelmät pitää ottaa käyttöön. Täytyy tukea kehitystä, äh, myös yrittäjyyttä nuorison parissa. Olen aivan samaa mieltä, mutta jos helpotamme nuorison tilannetta eh, verotuksen kautta. Mahdollisesti sitten eh, osa tästä yrittäjyyden pelosta katoaa sitä kautta. Ja eh, Santiagolle sanoisin, että työmarkkinoiden uudistukset, tosiaankin meillä on Frankon perintönä, perintönä tämäkin ongelma muiden muassa, mutta nyt uudistukset ovat tarpeen ja täytyy mennä eteenpäin eh, riittävän työlainsäädännön kautta. Kiitoksia. Eh. Kiitoksia Delvalle. Yksi asia jäi vielä avoimeksi. Teen siitä tarkistuksen se, että kirjoita mitään kielten oppimisesta. Mitä luulette, kuinka moni nuori esimerkiksi meillä Saksassa voisi työskennellä jos hänelle on mitään, että hän, hän nimittäin, jos hän olisi riittävä kielitaito, sillä hänet voitaisiin ottaa, meidän täytyy enemmän huolehtia siitä, että nuoriso oppi, opiskelee kieliä. Ei välttämättä Saksaa, mutta ainakin sitäkin voi tarjota. Mutta jos, jos on joku tällainen suuri maa niin kuin Saksa, joka todennäköisesti voi tarjota enemmän työpaikkoja, ja jossa on huono väestön ikärakennetilanne, oikeastaan olisi aika fiksua, jos pohtisi, okei, okay, jos lähden opiskelemaan Saksaa, sieltä löytyy varmasti työpaikka. Ei sen takia lähteä Espanjasta pois, vaan siinä palata, mutta ainakin löytyisi tällainen työpaikka. Minä tulen tekemään tästä tarkistuksen tästä kielten opiskelusta. No niin, torstaina kello 12 tarkistusten jättöaika, määräaika. Nyt päätän kokouksen, koska meillä on koordinaattorinen kokous. Me aloita 15.30 äänestyksillä. 15.30, puoli neljä alkaa äänestys rupeaa. No niin, pyydän kaikkia poistumaan. Sitten voidaan pitää nopeasti koordinaattorinen kokous. Ja, ja.